I bring the meeting to order. Hyvät kollegat, aloitetaan kokous. Voimmeko ensin hyväksyä esityslistan? Ovatko kaikki tyytyväisiä luonnokseen, Jos näin, niin Kramerilla on työjärjestyspuheenvuoro. Möchte gerne, dass wir morgen Haluaisin, että huomenna koordinaattoreiden kokouksessa puhuisimme sitä asiasta, jossa on kysymys näistä megarekoista, gigalainereista, jotka ovat olleet kiellettyinä. Puolitoista vuotta sitten tein niistä kysymyksen ja komission jäsen vastasi minulle, että mikäli joku jäsenvaltio antaa luvan eikä poista sitä heti välittömästi, niin tästä tulee äh, rikkomis, rikkomusmenettely sen vuoksi, että se on kiellettyä. Se, että nämä saavat ajaa jonkun maan sisällä, mutta eivät ran, rajojen ylitse. No nyt Saksassa lehdessä luki, että komissio haluaisi tämän nyt kuitenkin äh, hyväksyä ja kirjoittaa kirjeen kansainväliselle äh, liikennejärjestölle, että se, näiden rekkojen käyttö on luvallista. Eli oli nyt sitten puolesta eli vastaan näitä jättirekkoja, niin minä vaatisin, että komission jäsen ei kirjoita tätä kirjettä ennen kuin hän on puhunut parlamentin kanssa ja neuvoston kanssa. Ja pyytäisin sinua, Brian Simpson, puheenjohtajana puhumaan puhemiehen kanssa niin, että hän huolehtii siitä, että parlamenttia kuullaan. Ei tällaisia asioita saa tehdä. Tämä kirje, sitä ei saa lähettää ja toivon, että me puhumme tästä huomenna koordinaattoreista. Eli siis komission jäsen ei voi tällaista lainsäädännöstä kirjettä lähettää ilman, että parlamentin kanssa on ensin puhuttu. Se ei ole mahdollista. Thank you, Mr. Kiitoksia kovasti, Kramer. Kuten tiedätte, olen keskustellut komissaarin kanssa ja olen tehnyt tämän asian tiettäväksi. Kerro, kyllä tiedän, mikä kuljetusvaliokunnan, liikennevaliokunnan ää, kanta tulisi olemaan. Minä kerroin sen ja hän taas selitti, että juridisesti kaikki on ihan ok. Olen pistänyt tämän koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle AOB-kohtaan, muiden asioiden kohtaan. Eli huomenna voimme koordinaattoreissa keskustella asiasta. Ja on tärkeää, että minkä päätöksen ikinä teemmekin, niin valiokunta kokonaisuudessaan ratifioi sen sitten keskiviikkoaamuna. Kramer. Jos siteeran häntä, hän vastasi kirjeeseeni, että rajat ylittävät pyrkimykset rikkovat direktiiviä vastaan. Ja mikäli komissio saisi tietää, että rajat ylittäviä jättirekkoja on käytetty, niin silloin nämä kyseiset jäsenvaltiot joutuisivat antamaan selvityksen. Mikäli sitten käy ilmi, että rajojen ylitse on ajettu, eivätkä jäsenvaltiot puutu asiaan tämän estämiseksi, niin silloin komissio tulee käynnistämään rikkomusmenettelyn tätä jäsenvaltiota tai jäsenvaltioita vastaan. Eli siis tämä oli vastaus toinen helmikuuta 2010 esittämääni kysymykseen. No, indeed, I've, and I've seen that my... Niinpä, itsekin olen nähnyt tämän ja ehdottaisin, että huomenna koordinaattorissa keskustelemme siitä ja mitä ikinä sitten päätämmekin, niin tuomme sen tämän valiokunnan päätettäväksi. Minullahan ei ole oikeutta kirjoittaa kirjettä ennen kuin koordinaattoreilta olen saanut luvan, samoin kuin koko valiokunnalta. Mutta tärkeintähän tässä on se, että komissio on meitä kuullut, palaamme asiaan ja minä itse tulen tapaamaan tänä iltana komission jäsenen ja teroitan hänelle sitä samaa näkemystä, jota olen jo viikonlopun mittaan hänelle terottanut. Kiitoksia. Voisimmeko nyt hyväksyä pöytäkirjat 6. Äh, helmikuuta kokoukselta? Sopiiko kaikille? Hyvä. Sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan alueellisten lentokenttien ja ilmailupalveluiden tulevaisuus EU-ssa esittelijä on Bourne. Me käsittelemme tarkistuksia. Voisinko muistuttaa jäseniä äh, ja Filippiä siitä, että äänestys, joka oli kaavailtu piettäväksi tänään, se on lykätty maaliskuuhun. Näin olen ymmärtänyt. Eli äh, käsittelemme tarkistuksia, mutta niistä ei huomenna vielä äänestetä. Voitte ehkä vielä vahvistaa tämän Bradburn. Thank you, Chairman. Yes, I... Kiitos puheenjohtaja. Kyllä minä voin vahvistaa sen, että äänestys on lykätty seuraavan valiokunta kokoukseen. Ja tässä syynä on se, että tietysti tähän on tullut varsin paljon tarkistuksia. Ja koska tässä nyt oli vielä viime viikolla vihreä viikkokin, niin halusimme varmistaa sen, että kaikilla on ollut mahdollisuus saada tarkistukset omilla kielillään ja tarkastella niitä. Ja jos sopi puheenjohtaja, niin muutaman kommentin esittäisin näistä tarkistuksista. En tietysti joka ikistä käy läpi, mutta sanon tässä nyt, että yleisesti ottaen Tarkistukset tähän mietintöön ovat varsin hyödyllisiä ja hyviä. Siellä on tiettyjä ö, tarkistuksia, joita, jotka täytyy hieman kyseenalaistaa. Ne, ne, eivät ole suorastaan, ne eivät liity suorastaan alueellisiin lentokenttiin, vaan ovat enemmän yleisluontoisia ja ne kyllä kuuluvat siihen kontekstiin, mikä tässä mietinnössä on kysymyksessä, mutta yleisesti ottaen tarkistukset ovat varsin hyviä. Ja itse tapaan varjoesittelijät keskiviikkona ja silloin yritämme luoda jonkinlaisia kompromissitarkistuksia. Kuten puheenjohtaja tässä totesinkin, en nyt käy jokaista tarkistusta läpi, mutta kenties muutaman tällaisen aihekokonaisuuden otan tarkistuksista esille. Ensinnäkin, jos tarkastellaan nyt tässä äh, näitä johdantosan, kap- johdantosan kappaleita, Tähän muutamaan tuli varsin paljon tarkistuksia Utsasilta, Sassuulilta ja muutamalta muulta, niin tässä on muutamia hyviä hyödyllisiä tarkistuksia, joilla yritetään määritellä, mitä tarkoitetaan alueellisilla lentokentillä. Kuten ehkä muistatte puheenjohtaja alkuperäisessä keskustelussa, ongelmana näytti olevan juuri se, millä tavalla määritellään nämä alueelliset lentokentät ja niiden palvelut. Kysymyshän on tällä hetkellä vain pelkistä luvuista ja tietyllä tapaa tämä ei oikealla tavalla identifioi ja määrittele alueellisia lentokenttiä, joten me haluamme tällaisen perustellumman määritelmän alueellisille lentokentille. Joissakin tarkistuksista, jo, tarkistuksissa, joita on esitetty näihin johdantosan kappaleisiin, niin kenties niiden kautta voidaan päästä kompromissiin tästä asiasta. Sitten toinen seikka liittyy valtion apuun ja julkisten palvelujen tuotantovelvoitteisiin. Kollegolta on tullut tähänkin ihan hyödyllisiä tarkistuksia. Toivon, että voimme saada niiden pohjalta hyvän kompromissin aikaiseksi. Sitten tämä yhden laukun sääntö, niin puheenjohtaja Tässähän on siis kysymys tässä yhdestä lavukusta. Tämä on, jonka saa ottaa mukaan lennolla ja tämä liittyy erityisesti joihinkin paikallisiin lentoyhtiöihin. Lentoyhtiöt ovat oman sääntönsä tästä luoneet, mutta meidän täytyy erityisesti alueellisten lentokenttien ja lentopalvelujen kontekstissa ottaa huomioon se, että ei ole mitään selvää hyväksyttyä sovittua painorajaa käsimatkatavarasta, kun käytetään pieniä lentokenttiä. Ja tämä pätee eritoten paikallisiin lentokenttiä. Silloin ei käytetä normaalikokoisia lentokenttiä. Ja ihmiset ovat kyllä hieman hämmennyksissään, kun he tulevat lentokentälle. Heillä on mukanaan laukkuja. Sanotaan, että se on heidän lentomatkatavaransa on liian iso matkustamon otettavaksi. Joten tässä tarvitaan paljon tarkempi määritelmä matkustajille siitä, mitä saa ottaa lentokoneen matkustamoon mukaan, eritoten kun kysymys on matkustamisesta pienemmillä lentokoneilla, jossa on vähemmän matkatavaratilaa. No tähän on tarkistuksia esitetty ja mahdollisesti saadaankin aikaiseksi joku hyvin toimiva kompromissi näistä. Sitten seuraava asia, jonka osalta tehtiin varsin paljon tarkistuksia Pirkkeriltä, Utsasilta ja muilta, on nämä yhteydet, intermodaaliset yhteydet, nämä tarkistukset ovat varmaankin hyvin hyödyllisiä. Haluta, haluamme varmistaa sen, että saadaan aikaiseksi tällainen monimuoto kuljetuspalvelut alueellisten lentopalvelujen ja muiden liikennepalvelujen välillä ja varmasti voimme näitä tarkistuksia sitten yhdessä tarkastella. Ja sitten lopuksi vielä puheenjohtaja yleisesti ottaen alueellisten lentokenttien vaikutus talouteen eri alueisiin, paikalliseen talouselämään. Tähänkin tehtiin tarkistuksia ja eri toten isompien alueellisten lentokenttien osalta, jotka ovat mukana TEN-T-verkossa. Mietittiin niiden vaikutusta työllistävyyteen ja paikalliseen talouteen ja siihen, millä tavalla voidaan viedä eteenpäin alueellisten lentokenttien ja niiden palvelujen kehittämistä. No niin, tässä olivat nämä eri aihealueet ja niihin tuli aika paljon tarkistuksia. Kuten alussa sanoin, niin todella kiitän kollegoja näistä yleisesti ottaen hyvinkin hyödyllisistä tarkistuksista. Ja toivottavasti keskiviikkoaamuna voimme saada aikaiseksi riittävässä määrin kompromisseja näistä tarkistuksista niin, että ensi kokouksessa voimme sitten äänestää mietinnöstä. Kiitos. Bradbury. Kiitoksia Bradburylle ja sitten Birker EPPltä. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Meillähän oli mahdollisuus jo yleisesti keskustella tästä mietinnöstä. Kiitän Phil Bradbornia sitä yhteistyöstä, mitä me olemme tehneet. Se käynnistyi jo ennen kuin tätä mietintöä edes laadittiin ja se on jatkunut tähän asti kun yritämme saada aikaan sitten kompromisseja näistä tarkistuksista. Tuen Brad Burnia, kun hän puhuu näistä valtion tuista, että tälle löydettäisiin jokin ratkaisu. Meidän on keskusteltava siitä, että saako antaa julkisia tukia vai pitääkö niitä antaa paikallisille lentokentille niin, että voidaan ylläpitää lentoyhteyksiä. Viittaan tässä valvontaan, jota Euroopan komissio harjoittaa koskien esimerkiksi Saksan lentokenttiä ja yhtä Itävallassa, joka sattumalta on nimenomaan se kenttä, jota minä käytän. Ja Euroopan komissio on tiukasti kritisoinut sen saamia tukia, koska se johtaa kilpailun vääristymiin, koska tässä valtio on tukenut näitä paikallisia lentokenttiä ja yhtiöitä. Ja on hyvin paljon näitä pieniä kenttiä, joita nyt valvotaan Minusta me emme voi kieltää julkista tukea täysin. Meidän täytyy löytää jotain keinoja niin, että voisimme tehdä näistä pienistä lentokentistä houkuttelevampia kuin mitä ne tähän mennessä ovat. Ongelmallista on myös mielestäni hieman kapeat lähestymistapa, kun puhutaan näistä pienistä alueellisista lentokentistä. Ja niissä tämä yhden laukun sääntö, joka johtaa myös esimerkiksi vähempään ostoksiin. Ja tämä on johtanut esimerkiksi liikkeissä siihen, että hyvin paljon vähemmän on ostettu sitten. Minusta tämä on nyt hieman lyhytnäköinen toimi. Onhan tässä monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat ja kuitenkin nämä asiat ovat hyvin tärkeitä monille alueille, nämä paikalliset lentokentät. Ne tarkistukset, joita EPP on tehnyt, liittyvät enemmän tai vähemmän – toimenpiteisiin, äh, jotka liittyvät äh, veronmaksajien taakkaan, kun on kysymys näistä paikallisista lentokentistä ja niiden ongelmista. Mutta olen vakuuttunut, että löydämme tästä kompromissin. Ja sitten taas turvallisuuskustannukset, jotka ovat äh, suhteettoman korkeita ja sitten äh, ne sälytetään veroihin. Ei se niin voi olla, jos on vaikeuksia, äh, niin ei se voi olla niin, että veronmaksajien pitää aina sitten kantaa se kovin taakka. Kyllä tässä täytyy myös löytää jonkinnäköisiä muita ratkaisuja. Mielenkiintoinen on myös tämä ehdotus näistä ympäristö poliittisista toimenpiteistä, jossa nimenomaan keskityttäisiin näihin pieniin kenttiin. Mutta näistä reunaehdoista täytyy kuitenkin keskustella hieman vahvemmin kuin mitä tähän mennessä on tehty tässä mietinnössä. Ei, kaikkea ei voida näin toteuttaa. Positiivista on myös se, nämä multimodaliteetit, joita painotetaan. Ja sitten puhutaan myös tästä Single European Sky yhteydessä tapahtuvista viivästymisistä. Mutta tämä tässä nyt on ehkäpä enemmän tällainen yleislaatua oleva ongelma, joka ei koske ainoastaan paikallisia lentokenttiä, vaan kaikkia. Kaiken kaikkiaan toivon, että nämä lukuisat tarkistukset saadaan mahdollisimman hyvin mukaan mahdollisimman laajaan kompromissiin. Ja että me löytäisimme yhteisen näkökulman julkisista tuista ja siitä, että löydettäisiin myös muita keinoja ylläpitää taloudellisesti näitä tärkeitä alueellisia lentokenttiä. Kiitos. Thank you, Mr. Perk, Mr. Kiitoksia. on seuraava. Kiitoksia. Ennen kaikkea haluaisin kiittää edustaja Bradburnia hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän on ottanut huomioon ne ehdotukset, joita me esitimme varjoesittelijöinä S- ja D-ryhmän nimissä. Pari huomiota muutamiin seikkoihin, joita minusta voisi vielä parannella. Ensinnäkin, mitä tulee, mitä tulee kompromissiin numero yksi. Ymmärrän kyllä, että alueellisen lentokentän määritteleminen on hyvin vaikeaa. Kompromississa ehdotetaan sellaista määritelmää, että alueellinen lentokenttä olisi ei hub, ei keskuslentokenttä. Otetaan huomioon myös läpikulkevien matkustajien lukumäärä. Ja joka tapauksessa mielestäni olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon erilaisia muuttujia, jotka tästä kompromissista puuttuvat. Esimerkiksi niiden yhteyksien tyypit, joita tämä lento, jota tällä lentokentällä on, minkälaisia yhteyksiä on muihin päälentokenttiin, muihin kaupunkeihin, ja täytyy ottaa huomioon myös asiakkaiden lukumäärä. Eli tällä tavalla me kompromissi ykkösessä ehdotamme määritteltävän alueellisen lentokentän. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut huomioon minun tarkistukseni 39 kompromissiin 5. Kun puhutaan alueellisten äh, lentokenttien valtion avusta, niin se on äärimmäisen tärkeää kaikille Euroopan unionin alueille. Tällainen äh, julkisen hallinnon hallintainstanssien täytyy äh, antaa lentokentille – tukea ja tällä tavalla taataan alueen ja itse lentokentän kehittyminen. Olipa kyse sitten suorasta tai välillisestä tuesta tällaiselle yritykselle, se on hyvä, mutta me emme tiedä, kuinka pitkään tällaisten yritysten velvoite tarjota palvelua kestää. Ja minun mielestäni olisi syytä edellyttää, edellyttää yrityksiltä pidempikestoista palveluntarjontaa. Jos esimerkiksi käy niin, että julkisen yrityksen on pakko hyväksyä tällainen pyyntö omalla, omalla lentokentällään, omalla alueellaan. Tällainen toiminta saattaisi johtaa epä, epätasapuolisuuksia tai haittoja. Ja tämä mielestäni ei ole oikeudenmukaista. Ja siksipä kompromississa viisi ja omassa tarkistuksessani 90, 39 pyydän tietynlaista äm, oikeasuhteisuutta toisaalta sen välillä, minkälaista apua yritykselle annetaan, ja sen ajanjakson välillä, kuinka pitkään ä, tällaisen yhtiön, lentoyhtiön täytyy tarjota palvelua raho, rahoitusta saaneella lentokentällä. Ja tässä yhteydessä tulisi ottaa huomioon myös niiden matkustajien lukumäärä, jotka, lukumäärä, jotka käyttävät lentokenttää. Ja ihan lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin ilmaista erään seikan. Tämä liittyy Italia, Italian kollegoihin, koska tarkistuksen 77 ki- kirjoitusasuun on tullut pieni virhe. Niin italian kielisessä, itali, italian kieliseen versioon ei ole kirjattu minun äh, muutosehdotukseni ensimmäistä osaa ja minä tietysti tulen sen teille välittämään. Kiitoksia. Ja äh, Sassoli ja seuraavaksi mm, Alden edustaja Maisna. Eh, I speak on behalf of Mr. Kiitoksia. Puhun tänään herra Utsasin puolesta, koska hän, ei, hän pahoittelee, ettei voi olla paikalla täällä ennalta näkemättömien tapahtumien vuoksi. Ja hän haluaa herra Rapponia kovasti kiittää tästä kiittää tästä tehdystä työstä ja niistä kompromisseista, joita on tehty. Ne ovat hyvä lähtökohta neuvotteluilla ja hän kiittää myös esittelijä siitä, että esittelijä on ottanut huomioon ja mukaan useita hänen ehdotuksiaan 4 ja 9. Sitten muutamia huomioita ja nyt luen sen, mitä hän minulle kirjoitti. Mitä tulee kompromissiin yksi? Se liittyy alueellisten lentokenttien määritelmään. Tästähän jo puhuttiinkin. Mielestäni tarkistus ei ole tyydyttävä. Olen täysin tietoinen siitä, että tämä on hyvin ristiriitainen ja kistanalainen kysymys ja että on vaikea löytää yhteisymmärrystä kaikkien osapuolten välillä asiasta. Samalla uskon kuitenkin, että meidän pitäisi yrittää vielä ponnistella, jotta voimme identifioida sellaisia seikkoja, jotka ovat yhteisiä kaikille alueellisille lentokentille. Ei voida vain sanoa, että määritelmää ei ole alueelliselle lentokentälle. Sanoa vain, että ne ovat tällaisia ei-keskuslentokenttiä. Tämän vuoksi lopuksi minä luon tästä asiasta vielä luonnosehdotuksen ja siinä korostetaan suurempien ja pienempien alueellisten lentokenttien eroja ja siinä on mukana myös herra Sasulin ehdotus tarkistuksessa yksi, jossa kehotetaan komissiota laatimaan määritelmän alueellisista lentokentistä, eh, määritelmän, jossa otetaan huomioon myös ne yhteydet, joita nämä lentokentät tarjo- tarjoavat. Eh, otetaan huomioon myös matkustajamäärät ja yhteydet suurimpiin lentokenttiin. Toivon, että kollegat tänään eh, suostuvat pohtimaan molempia ehdotuksia. Sitten kompromissi kahdeksan. Se kenties viittaa komission brittitaholta pyytämään tutkimukseen kesältä 2010 ja tutkimustuloksethan saatiin vuonna 2011. Tässä tutkimuksessa jätetään tahallisesti alueelliset lentokentät huomiotta, koska niillä ei kärsitä ruuhkista ja tämän vuoksi siellä ei myöskään ole näitä slottijako-ongelmia. Minä olen sitä mieltä, että viittä vastaus tähän tutkimukseen on tästä syystä aivan turha ja ehdotan, että tämä pieni osio poistetaan tekstistä, koska siinä väärällä tavalla viitataan slottien ja laskeutumisoikeuden jakoon. Sitten nämä taulukot, nämä seikat, jotka eivät olleet mukana tarkistuksessa, pyytäisin, että tuki sitten tarkistuksia 47 ja 52. 47 korostetaan yhteyttä alueellisten lentokenttien ja matkailusektorin välillä. Tämä on äärimmäisen tärkeää monille Euroopan alueille. Ja tässä myös pyydetään, että lentokenttä, henkilökunta voi hyötyä sopimus ehdoista, erityisesti niillä lentokentillä, joissa on näitä halpalentoyhtiöitä. Ja sitten 52 tarkistuksessa vaaditaan, että alueellisten lentokenttien yritysten täytyy tuottaa näitä lentokenttäpalveluja ja perusrakenteita niin, että voidaan vammaisille henkilöille myös tarjota mahdollisuus päästä kaikille lentokentän alueille. Herra Utsas pyysi minua välittämään teille tämän tekstinsä niin, että voimme sitten kommentoida. Hän pystyy kommentoimaan tätä hyvää mietintöä. Kiitoksia. Mr. Kramer. Kiitoksia ja sitten Kramer. Frau Lichtenberger, äh, mit dem... Niin, eh, Rova Lichtenbergerin lento on myöhässä, joten puhun hänen puolestaan. Tällaistähän tämä on. Aina tapahtuu jotain välillä, mutta en tiedä teknisiä ongelmia ynnä muuta, mutta niin kauan kun terveenä tulee perille, niin sehän on tärkeintä. Eli siis hän haluaa myös kiittää esittelijää, vaikkakaan ei luonnollisestikaan ole kaikesta samaa mieltä. Ää, aikaisemminhan täällä jo tuotiin, Pirker toi esiin nämä ää, julkiset tuet lentokentille. Haluaisin toistaa, että joka vuosi Euroopan veronmaksaja antaa 30 miljardia euroa lento yhtiöille. Ja 30 miljardia euroa jos sellainen annettaisiin vaikkapa kymmenen vuoden ajan rautatieverkolle, meillä olisi valtavan hienot infrastruktuurit. Eli minusta rahat annetaan väärään paikkaan. Paikallislentokentillä on tiettyjä lentokenttiä, joita on pakko ylläpitää, vaikkakaan ne eivät ole taloudellisesti kannattavia. Esimerkiksi saarilla. Siellä äh, julkinen etu vaatii sitä, että äh, täytyy tukea tällaisia alueita. Mutta sitten on paljon muita esimerkkejä, esimerkiksi Saksassa, jossa 16 äh, liittovaltiota ovat itse vastuussa lentoliikenteestä ja ne taistelevat keskenään. Saarbrücken ja toinen vastaava, no, niillä on 30 kilometriä välissä, niillä ei ole mitään suoraa lentoa Saarbrückenistä puolestatoista tunnissa Frankfurtissa junalla, junalla ilman, että joutuu vaihtamaan junaa. Jos lähtee lentokoneella, se kestää kauemmin. Ja siitä huolimatta tätä lentokenttää ylläpidetään, koska se on tällainen prestiisikysymys. Saarland tarvitsee omaa lentokenttäänsä. Ja Saarbrückenin sanoi, että me tarvitsemme tuhat lentoa vuodessa ja sitten jälkeenpäin käy ilmi, että 900 näistä 900 lentomatkustajaa ollut sairaana ja vain 100 on lentänyt, mutta kuitenkin tuli tämä tuhat täyteen. Me olemme tehneet tarkistuksia, osa on hyväksytty, osa ei. Me tarvitsemme reilua kilpailua, ei ainoastaan kerosiini ja arvonlisäveron kohdalla, vaan myös muutenkin, kun on kysymys julkisista rahoista, niin eh, sen täytyy koskea kaikkia liikennealoja tai ei mitään. Ei voi olla niin, että lakkautetaan eh, rautatieyhteyksiä, koska ne eivät ole kannattavia, mutta samanaikaisesti sitten valtavilla verovaroilla tuetaan lentoliikennettä. Eikä voi olla niin, että meillä on erilainen hinnoittelujärjestelmä. Eli valtion rahat, no esimerkiksi Saksassa arvonlisävero ulko maanmatkoissa on 19 prosenttia. Mutta ne otetaan eri tavalla rautateiltä ja lentoliikenteeltä. Meidän täytyy tukea lent- rautatietä. Ei voi, emme voi toistaa niitä virheitä, mitä me olemme tehneet aikaisemmin rautatieliikenteessä. Sen vuoksi täytyy huolehtia, että alueellisille lentokentille on myös rautatieyhteys. Ja luonnollisesti mitä tulee näihin valvonta-asioihin ja näihin nesteihin, eihän niitä valvota kunnolla. Tässä nyt oikeastaan vain kiusataan lentä- lentomatkustajia. Ei tänä päivänäkään vieläkään voida nähdä, onko lentokoneessa vaarallista jokin tietty aine vai ei. Jos siihen tarvitaan jotain nestettä, niin minä saan sen vaikkapa sitten sieltä tax-free-kaupasta. Eivät terroristit tyhmiä ole. Tässäkin pitäisi olla reilu ja yhtäläinen kohtelu kaikille matkustajille. Rama, Mr. Kojic. Äh, Kolicek, haluatteko käyttää puheenvuoron? Jos niin, niin vetoaisin teihin, että jos todella haluat puhua, niin ilmaisette, että haluat puhua. puhua niin että näemme. Sama pätee muihinkin äm, jäseniin. Jos te kerrotte ihan alussa, että haluatte puhua, niin voin reilummin, tasapuolisemmin jakaa puheaikaa. Saattaa käydä niin, että jos tulee tänne liian myöhään mukaan, niin menettää puheaikaa. No niin, Kolitsik, ole hyvä. I would like to stress, reporter, Tällä kertaa haluaisin korostaa sitä, että esittelijä teki aivan loistavaa työtä. Olen täysin yhtä mieltä kollegojen kanssa. Ja silloin tällöin, tällä kertaa olen jopa yhtä mieltä vihreän kollegan kanssa. Me pidämme parempana tätä, suosimme tätä liikennemuotoa verrattuna muihin. Alueellisten lentokenttien kysymyksessä hän on aivan täysin oikeassa. Kiitokset herra Bradburn. Jopa nämä kompromissit, joita olette tehnyt tarkistusten esittäjien kanssa, ovat oikein hyviä. Kiitoksia. Okay, thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, Kolacek. Seuraavaksi edustaja Paar. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch meinerseits... Kiitos. Myös minä haluaisin onnitella kollega Bradburnia. En halua tässä toistaa, mitä kollega Pirkeri on sanonut. Vain kaksi asiaa. Ensinnäkin vaatimus näistä intermodaalisista palveluista, koska on tärkeää, että, että on yhteykset muihinkin liikennevälineihin. Se on tärkeää. Ja sitten kompromissi seitsemän palveluiden laatu, se, sitä täytyisi hieman vielä työstää tätä kompromissia. Ja tämä ei koske nyt ainoastaan tätä yhtä, yhden laukun sääntöä, vaan ylipäätään työolosuhteita ja kaikkea olosuhteita lentokentillä. Joten seuraavassa kokouksessa toivon mukaan tätä vielä voidaan muokata. Ihan lyhykäisesti vielä mitä tulee näihin Euroopan laajuisiin verkkoihin, meidän täytyy tehdä myös ero tämän ydinverkon ja sitten laajennetun verkon kesken. Thank you, Mr. Back. Mr. Alcadry. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Alcadry. Ja, thank you well, eh, voorzitter. And, eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hyvästä työstä. Ihan lyhykäisesti kommenttiin vielä siihen, mitä kollega Sassori sanoi. Haluaisin ottaa kaksi asiaa esiin. Ensinnäkin mielestäni on tärkeää, että tässä mietinnössä tulisi esiin se, että tässä täytyy olla yhtäläinen pelikenttä eri lentokenttien kesken. Eli tarkistus 21, jonka olen tehnyt, siinä on tiettyjä alueellisia lentokenttiä kenttiä otettu esiin, joita, äh, joiden kohdalla jokin yksi iso kenttä voi vaikuttaa hyvin paljon paikallisiin viranomaisiin ja saada äh, kaiken näköisiä etuja ja tukia. Mutta se voi samalla sitten, jos ei se saa näitä etuja, niin se voi esimerkiksi uhata, että se äh, lopettaa toimintansa kokonaan. Ja sen vuoksi tämä, tämä ei ole reilua. Meidän täytyy olla tässä hyvin tarkkaavaisia ja kiinnittää siihen huomiota. Ja se täytyy myös näkyä tässä mietinnössä. Tähän liittyen haluaisin vahvistaa vielä sitä, mitä kollega Bach sanoi. Nimittäin, että on huomioitava myös sosiaaliset näkökulmat, sosiaaliset pelisäännöt, niitä on noudatettava myös alueellisilla lentokentillä ja halpalentoyhtiöissä. Tämä on yksi osa tätä keskustelua, kun puhutaan yhtäläisistä lähtökohdista lentokenttien kesken. Toinen asia, jota haluaisin vielä painottaa, on se, että tässä on yhteys myös toiseen mietintöön liittyen eh, matkustajien oikeuksiin, koska nimenomaan nämä halpalentoyhtiöt käyttävät näitä alueellisia lentokenttiä ja niitä on myös eh, kritisoitu aika lailla. On kritisoitu paljon sitä, millä tavalla ne kohtelevat eh, matkustajia. Sen vuoksi tämäkin täytyy huomioida. Sen lisäksi tähän tulee myös eh, matkatavarat, rajoitukset liittyen matkatavaroiden määrään ja kokoon. Meillä pitäisi olla selkeämmät säännöt tästä ja toivonkin, että komissio tähän puuttuisi. Ja toinen asia liittyy sitten hintojen avoimuuteen. Te tiedätte, että halpalentoyhtiöillä on kaikenlaisia hintoja, eh, joita, joita he mainostavat, ja sitten yhtäkkiä niihin lisätään jälkeenpäin kaikenlaisia maksuja. Joten tässä täytyy saada lisää avoimuutta. Joten ihan lyhykäisesti ryhmänä me tuemme tätä mietintöä, mutta toivomme, että meidän tarkistuksiamme voitaisiin vielä kompromissien lisäksi hieman enemmän tukea. Wow. Bilbao seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän olla toistamatta niitä seikkoja, joita täällä on jo kuultukin kollegoilta. Toteaisin, että esitettyjen tarkistusten kautta on haluttu tuoda kolmenlaisia parannuksia. Ensinnäkin puolustaa alueellisten lentokenttien mukaanottoa eurooppalaiseen liikenneverkostoon ja varmistaa se, että kriisin ei pitäisi millä tavalla vaikuttaa yhteisen eurooppalaisen ilmatilan suunnitelmiin ja siihen liittyvän esimerkiksi CESAR-ohjelmaan. Tällä tavalla me yritämme ja uskomme, että voimme antaa oman panoksemme sille, että liikenteen hallinta voi olla tehokkaampaa ja voidaan vähentää ruuhkia sekä optimaalisesti käyttää resursseja ja ottaa huomioon myös tässä TEN-T:n uudet suuntaviivat. Mitä tulee paikallisten lentokenttien määritelmään, niin me pyydämme, että otetaan huomioon esimerkiksi perusrakenteiden laatujen, laadun huomioon ottaminen ja intermodallisuuden mahdollisuudet. Erityisesti korostamme joidenkin näiden kenttien erityis erikoistumista rahtiliikenteeseen ja sekä mahdollisuutta tässä parantaa intermodaalisuutta. Meillä on monia esimerkkejä tässä Euroopassa. Toinen tarkistusblokki liittyy siihen, että tässä nämä huonot käytänteet, jotka vaikuttavat lentoliikenteen matkustajaliikenteeseen. Nämä eivät ole kulje käsi kädessä niihin taloudellisiin resursseihin, joita käytetään. Tarkistusten kautta minä toivon, että löydämme kompromissin, jotta me voimme parantaa ja pitää yllä niitä palveluja, joita on huonommassa asemassa olevilla olevien alueiden lentokentillä. Ja sitten viimeiseksi, no kollega ei päässyt tänne <laughs> lento kenttäsyistä, niin haluaisin tuoda esille sen, että meidän täytyy nyt päästä lopullisesti eroon alueellisten lentokenttien keskitetystä, keskitetystä hallinnoinnista, koska tämä kenttä Euroopassa, siinä täytyy ottaa huomioon paikalliset realiteetit ja myös yksityissektorin noste, joka on tällä hetkellä olemassa. Tällä tavalla täytyy mahdollistaa paikallisten lentokenttien olemassaolo, niiden elinehdot ja meidän täytyy hyviä käytänteitä, joita so- sovelletaan joissakin jäsenvaltioissa, soveltaa kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy tänä päivänä muistaa se, että on monia sellaisia maita, joissa alueellisten lentokenttien hallinnointi tapahtuu keskitetyllä tavalla. Tämä ei ole kaikista paras eikä tehokkain tapa. Kokemus osoittaa sen, että keskitetty hallinto on yleensä tehokkaampaa, tehottomampaa ja se tuo enemmän alijäämää kuin niissä tapauksissa, joissa hallinnointi on hajautetumpaa. Ja Ines Ajalan ja edustaja Utsian tarkistuksia haluaisin vielä hieman tässä kehua, koska niissä puututaan näiden lentokenttien tarjoamiin palveluihin vammaisille ja muille vastaaville ryhmille. Kiitos. Kiitoksia Foster. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegaani Brad Bonia. Hänen mietintönsä on äärimmäisen kattava ja mielestäni alkuperäinen mietintö jo ennen tarkistuksia kattoi oikeastaan kaiken tärkeän. Ja tämä ajankohtakin on aika hyvä käsitellä tätä asiaa, koska meillä on myös lentokenttäpaketti ja kaikki muu, mistä nyt keskustellaan. Ihan selkeyden vuoksi minulla olisi kaksi erillistä kysymystä, joka liittyy tähän yhden laukun kysymykseen. Ensimmäinen kysymykseni liittyy lentokenttään. Onko vielä lentokenttiä, jotka sallivat vain yhden matkatavaran turvatarkastuksen läpi. Muistetaan, että silloin kun muutama vuosi sitten oli terroriuhka, niin kaikkialla maailmassa oikeastaan ähm, lentokentillä annettiin pistää turvatarkastuksesta läpi vain y- yksi laukku. Ja nyt hämmentävää ja outoa on se, että monet lentokentät ovat palanneet taas tähän kahteen matkatavaraan. Saattaa olla vaikka käsilaukkuja tai tietokonelaukku tai mitä tahansa. Olen kuitenkin huolissani siitä, että kun ihmiset ensin kirjaavat tavaransa sisään rahtitavaraksi ja sitten he eivät saakaan ottaa kuin yhden matkatavaran turvatarkastuksen läpi. Toinen kysymykseni. Mitä yksittäiset lentoyhtiöt päättävät tehdä tässä kysymyksessä? Tämä on oikeastaan toiminnallinen kysymys. Ehkäpä verkkosivujen perusteella Ähm, sanoisin, että tietyt lentoyhtiöt tekevät täysin selväksi sen, mitä lentokoneissaan sallivat ja mitä eivät salli. Ja tämä varmasti auttaa ihmisiä tekemään päätöksiä sen suhteen, mitä ostavat lentokentältä. Olisin yhtä mieltä, Tässä sanoisin, että suurin osa meistä Äh, jotka olemme lentokoneessa olleet töissä, emme koskaan pitäneet duty free tällaista tullivapaata ostoskassia erillisenä äh, matkatavarana. Eli oli varsinainen, varsinaiset matkatavarat ja sitten lisäksi tämä muovipussi. Ja tästä aiheutuvat huolet, koska minä en ainakaan koskaan ole lähtenyt siitä, että, että verovapaa ostoskassi olisi erillinen matkatavara. Ehkä äh, ne, jotka tekevät näitä toiminnallisia päätöksiä, niin tulisi ottaa tämä kysymys huomioon sitten. Kaikki nämä PSO ovat erittäin tärkeitä ja on useita paikkoja Euroopassa ja muualla, jossa kilpailua ei välttämättä tule. On esimerkiksi saaria tai muita tällaisia etäisiä seutuja, joihin tulee vain yksi lentoyhtiö, joka tarjoaa sinne palvelua, eikä kyse ole mistään valtion tuesta. Kyllä kaikki valtion tukiasiat on jo selvitetty menneisyydessä, eli tähän ei tarvitse mennä. Ja sitten lopuksi, mikä on alueellinen lentokenttä? No, <laughs> mikä on alueellinen lentokenttä? Tuskin meidän tarvitsee tärvätä Äh, turhan paljon aikaa alueellisen lentokentän määrittelemiseen. Toki alueellinen lentokenttä on lentokenttä, joka on alueella, varmasti pienempi kuin Frankfurtin lentokenttä tai Charles de Gaullein lentokenttä, mutta se voi olla hyvin pikkiriikkinen, mutta se voi olla myös kansainvälinen. Vaikkapa Manchesterin kansainvälinen äh, lentokenttä on, sijaitsee alueella, ja ehkäpä tätä voisi pohtia, ainakin komissio, jos ei muiden. Ja ihan lopuksi, kuinka monta äh, laukkua saa ottaa lentokoneeseen. Joskus on odotuslistoja. Eivät nämä, nämä ole edes kaupallisia päätöksiä ja tällaiset ihmiset eivät välttämättä saa ostaa, ottaa mukaan matkatavaraa. Ihan riippuu lentoke, lentokoneen koosta. Eli monet asiat, odotuslistat ja muut vaikuttavat näihin asioihin. No, tämä oli tekninen asia. Ihan loppuun. Palaisin seuraavaan. Kyllä. Bradbonin mietintö on erittäin hyvä. Ja on korostettava, että tässä on kyse muustakin kuin alueellisista äh, lentokentistä. Tässä on kyse äh, tarjontaketjusta. Tässä on ilmailuteollisuudesta yleensäkin kyse. Ja on erittäin tärkeää kaiken tämän kannalta, että meillä on elinvoimaiset alueelliset lentokentät. Myös alueellisten lentokenttien pitää pitää huoli siitä, että ovat vetovoimaisia. Siksi niissä täytyy pohtia hinnoituskysymyksiä ja muita. Joten kyllä alueellisten lentokenttien täytyy jäädä henkiin ja meidän täytyy tehdä, tehdä kaikkemme, jotta voimme ö, auttaa niitä. Mutta kuten sanottu, Bradborn varmasti ö, keksii järkeviä kompromisseja. Yleisesti ottaen pidän tätä mietintöä äärimmäisen hyvänä. Kiitoksia. Higgins. Higgins. Thank you very much, Chairman. I don't think I've ever heard a report since I joined this committee that has received such... Niin, puheenjohtaja. En ole varmaan koskaan tänne valiokuntaan tuloni niin jälkeen kuullut minkään mietinnön saavan näin paljon ylistystä. Tämä on oikein hyvä mietintö. Minä tulen alueelta, jolla on neljä alueellista lentokenttää. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä taloutemme kannalta, eritoten matkailu, matkailumarkkinoiden kannalta, josta alueemme on niin riippuvainen. On hyvin tähdellistä Euroopan parlamentin lähettää nyt komissiolle hyvin selvä viesti siitä, että pienemmät lentokentät on, ovat aivan eri luokassa kuin Frankfurtin tai Heathrown lentokenttä tai muut vastaavat. Jos tässä nyt halutaan todellista alueellista kehitystä, niin täytyy toimia oikein. Herra Bradbourne ja muut ovat täällä puhuneet yhden laukun säännöstä, nesteistä ja niin edelleen, niin Kramer ja Sui ovat puhuneet näistä asioista hyvin selvästä. Suuremmat äh, lentokentät yrittävät tässä hieman uhkailla ja kiusata pienempiä lentokenttiä. Ne sanovat, että jos te ette toimi meidän tahtomme mukaan, niin sitten te jäätte pois toiminnasta. Ja tämä tapahtuu aina vain uudestaan. On hyvin vaikea löytää tässä oikeaa tasapainoa. Suurimmilla lentoyhtiöillä, on ihan omat agendansa, kun ne toimivat. Olen esittänyt yhden tarkistuksen ja toisen yhdessä muiden kollegojen kanssa. Nämä liittyvät siihen, kuka itse maksaa turvatoimista lentokentillä. Tässä on paikallisella lentokentillä ongelma. Niillä ei ole samoja talousresursseja kuin isoilla lentokentillä. Pitää ostaa näitä turvalaitteita. pienten lentokenttien, paikallisten lentokenttien on hyvin vaikea tässä pystyä kilpailemaan tässä pitäisi olla pitempiä aikavälejä, kun piku paikallisia lentokenttiä pakotetaan seuraamaan samoja turvastandardeja kuin suuria lentokenttiä. Omassa, omalla alueellani tätä on julkisesti tuettu, mutta minulla on ongelmia tämän kanssa. Minun mielestäni tämä pitäisi ö, integroida mukaan nämä kustannukset koko ö, toimintaan. Eräs seikka, jonka osalta minulla on suuria ongelmia ja tästä on tehty useita tarkistuksia, esimerkiksi ykkönen. Eli tämä uusi ilmiö, joka on tullut mukaan tässä, kun luottokortit tulevat tähän mukaan, yhtiöt hän lähestulkoon pelkästään internetissä myyvät matkoja ja sitten ne ovat keksineet tämmöisiä aivan loistavia ilmaisia Ähm, maksujärjestelmiä keksineet luottokorttien kautta. Jos ei ole suoraa äh, transaktiomaksua, niin tässä tulee itse paljon kovemmat kustannukset kuin ihan tavallisilla luottokorteilla. Eivät nämä ole kuluttajan kannalta mikään hyvä vaihtoehto, kun yritetään säästää rahaa. Ja mitä tulee herra Taylorin mietintö, josta myöhemmin keskustelemme, niin teen samankaltaisen äh, tarkistuksen tähän. Olen yhtä mieltä muiden kanssa siitä, että herra mietti, että todella kannattaa kehua. Kiitos ja Ajala Sender. presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minäkin haluaisin tässä kiittää ja onnitella herra Bradburnia tästä hyvästä mietinnöstä, joka vielä tulee sellaiseen aikaan, jolloin juuri keskustelemme lentokenttäpaketista. Tämä on hyvin tärkeä tarpeellinen täydentävä teksti. Ja kiitän herra Bradbornia siitä, että hän on ottanut mukaan muutaman oman tarkistukseni kompromisseihin 7 ja 11. Ja haluaisin ottaa vain esille tarkistuksen 65, eh, jossa tuodaan esille ongelmat, jotka liittävät alueellisten lentokenttien eh, aseman väärin käyttöön ja kriisiin, johon tämä on johtanut, joillakin lentokentillä. Tarkistusta 65 pyydetään että komissiolta, että joissakin tapauksissa hyvin täsmä, iskuin yritetään määritellä, mikä on tällainen määräävän markkina-aseman väärinkäyttötilanne. Ja toivoisin, että tämä tarkistuksen jollakin tavalla heijastuisi nyt tässä tekstissä. Vielä muistuttaisin, että näissä muissa tarkistuksissa, joita olen esittänyt, korostetaan joidenkin näiden alueellisten lentokenttien kausiluontoisuutta. Niillä on samanlaisia kustannuksia kuin joillakin suurilla lentokentillä, mutta vain kausiluonteisesti. Ja toivoisin, että komissio voisi ottaa myös tämän huomioon. Ja toisin vielä esille seikan, josta menneisyydessäkin olemme jo puhuneet, mutta komissio ei ole hyväksynyt ehdotuksiamme. Tällä hetkellä me työstämme näitä slot-kysymyksiä ja lentokenttäkapasiteettia. Yksi asia on tämä slottien hallinnointi ja lentoyhtiöiden asema tässä. Ja toinen seikka on sitten infrastruktuurikapasiteetti. Ja tässä mielessä hyvät yhteydet ja paikallisten lentoyhtiöiden lentokenttien kapasiteetit täytyy ottaa huomioon. Kiitoksia. Commission, Mr. Baldwin. Ja sitten komissio. Good afternoon everyone and thank Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta voida kommentoida. Olemme, olemme seuranneet suurella mielenkiinnolla Bradfordin aloitetta. Onnittelemme häntä tästä tärkeästä tärkeän kysymyksen käsittelystä, joka on myös lähellä tämän valiokunnan sydäntä. Komissiossakin olemme sitä mieltä, että alueellinen, alueelle pääs, päästävyys on ja alueelle pääsy on sisämarkkinoidenkin ydinkysymys. Haluaisin lyhyesti kommentoida muutamaa seikkaa, jotka täällä on otettu esiin. Ja olen pahoillani, jos toistan sitä, mitä olen aiemmin tästä aiheesta sanonut tästä tärkeästä mietinnöstä. Ensinnäkin alueellisen lentokentän määrittely. Meitä kyllä miellyttää aie, toive pyrkiä löytämään määritelmä, jotta voitaisiin yksinkertaistaa kaikkien elämää tehdä selväksi se, mistä puhutaan. On kuitenkin aika selvää mielestäni se, että asetuksissa, tai tämän alan asetukset eivät ole tehneet ei säädökset ole tehneet asioita sellaisiksi, että olisi helppo löytää hyvä määritelmä, sellainen määritelmä, jota voitaisiin soveltaa. Ja tämä näkyy myös tarkistuksista. Mm, tätä on vaikea määrittää myös sellaisiin aiheisiin kuin TNT ja slotit ja muut. En löydä tähän helposti ratkaisua, ettekä varmasti pyydäkään, että komissio löytää ratkaisun, mutta halusin vain korostaa sitä, kuinka vaikea tällaisen yks, yhtenäisen määritelmän löytäminen on. Tähän liittyy myös kysymys alueellisen lentoyhtiön vaikutusalueesta. Ehkä meidän tulisi antaa alueellisille lentokentille suurempi rooli tässä TEN-T-verkostoissa. Kerron teille, mitä komissio ehdottaa. Tällä kerralla sanon, että ainoastaan sellaiset lentokentät, jotka ovat tärkeillä kaupunkialueilla yli miljoonan asukkaan kaupungeissa, ovat ydinverkostoon kuuluvia ja meidän mielestämme alueelliset lentokentät eivät ole sellaisia, joilla olisi hub funktio, jotka olisivat keskuslentokenttiä. Ne saattavat kyllä olla liitoksissa, yhteyksissä tällaisiin keskuslentokenttiin. Eli tällainen alueellinen lentokenttä on sellainen, joka, jolla on pääsy ydinverkkoon. Ja tällaisia ovat meidän ajatuksemme tähän liittyen. Kolmas seikka, johon halusin puuttua, liittyy valtioiden apuihin. Se on tärkeä asia. Varmasti on hyvin tunnettu asia se, että me haluamme päästä tasapainoiseen lähestymistapaan sillä tavalla, että saadaan aikaan kattavat alueellisten lentokenttien verkostot ja toisaalta otetaan huomioon tarve löytää tasainen pelikenttä niin, että pidetään huoli siitä, että veronmaksajan rahaa käytetään järkevällä tavalla niin, että ei tarpeettomasti päällekkäistä tämän lentokenttätoimintoja. Almunia tällä hetkellä tarkastelee lentoliikenteen vuodelta 2005 peräisin olevia suuntaviivoja, valtion tuki suuntaviivoja ja otetaan huomioon, tässä yhteydessä otetaan huomioon myös alueellisten lentokenttien rahoituskysymys. Lopuksi tämä okainen kysymys, joka liittyy yhden matkatavaran sääntöön. Monia kommentteja olemme kuulleet siitä. Ehkä meidän tulisi kuitenkin tehdä ero kahden eri asian välillä. Toisaalta on tällaisia äh, liike-elämän äh, etuja ja sitten on liikematkustajien etuja. Kun puhutaan eri politiikkojen vaikutuksista vähittäismyyntiin lentokentillä, niin kyse on siitä, kuinka yritämme saada aikaan tasapainon toisaalta lentokenttien, äh, lentoyhtiöiden ja vähittäismyyjien välillä – jos tulee esiin kysymyksiä, jotka liittyvät epäreiluun kilpailuun, toimivaltojen väärinkäytöksiin ja muuten, yleensä tällaiset ongelmat saadaan kyllä hoidettua olemassa olevien kilpailuvälineiden avulla. Mielestämme ei tarvita erityistä lainsäädäntöä, joka liittyy matkustajien oikeuksiin. Ei niitä tarvita näihin kysymyksiin. Mitä tulee niihin kommentteihin, joita täällä on, esitetty tästä yhden laukun politiikasta, niin jotkut, olen yhtä mieltä siitä, että monet matkustajat ovat hiukan hämmennyksissään siitä, hämillään siitä, miten eri tavalla lentoyhtiöt soveltavat näitä sääntöjä. Ja minun kollegani tulee kyllä näitä matkalaukku asioita 260 asetuksen yhteydessä pohdiskelemaan ja olemme pyytäneet, että myös sidosryhmät kantavat kortensa, kortensa kekoon tässä. Kiitoksia puheenjohtaja, me tulemme kyllä seuraamaan tätä työtä hyvinkin läheltä. Kiitoksia Sten Bradburn. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti, jolla yritän tässä nyt koota nämä eri näkökannat. Jos aloittaisin tästä viimeisestä, eli komissiosta, on ihan totta, mitä tulee näihin kilpailukysymyksiin. Ja me todellakin yritämme tässä mietinnössä keskittyä siihen, että voimme varmistaa yhtäläiset oikeudet ja lähtökohdat. Ei tässä ole kysymys ainoastaan tästä yhden laukun säännöstä, vaikkakin se on tärkeä. Mutta luonnollisesti se on kilpailukysymys. Me tiedämme kaikki, että on tiettyjä lentoyhtiöitä Euroopassa. Miksi he haluavat rajoittaa laukkuja. No heillä on samat tuotteet koneessa, joita he yrittävät siellä myydä sen sijaan, että ne ostettaisiin muualta. Joten se on kilpailukysymys. Mutta kysymys on myös näistä palveluista, joita nämä alueelliset lentokentät tarjoavat. Toinen asia, jonka komissio otti esiin näistä teneistä. Minä muistan, koska minä olin alkuperäisen TENS-ohjelman esittelijä, ensimmäisessä parlamentissa, kun istuin 99-2004. Ja silloin me vaadimme, että nämä äh, ydinverkot, niihin otettaisiin mukaan lentokentät. Ja että tavallaan kannustettaisiin kehittämään alueellista palvelua äh, eikä siihen välttämättä tarvita mitään valtion apua, vaan että pyrittäisiin tukemaan tällaista paikallista toimintaa. No ikävä kyllä tässä oli tässä ensimmäisessä ohjelmassa hyvin vähän toimintaa ja sen vuoksi olen toistanut sen tässä mietinnössä, koska tämä on asia, joka pitää ottaa mukaan ja on tärkeää, että komissio nyt sen hyväksyy. Sitten kommentoisin vielä herra Higginsin puheenvuoro, hän ei ole paikalla enää. No joka tapauksessa hän kommentoi turvallisuuskysymyksiä se, mitä minä tässä nyt otan esiin tässä mietinnössäni, on, että pin aiemmasta näkökulmasta. Muistan, että keskustelut, kun puhumme ilmailuturvallisuudesta, lentoturvallisuudesta, me vaadimme tiukempia toimenpiteitä, jotka erotettaisiin, otettaisiin esiin tästä yleisturvallisuuspolitiikasta. Ja että se rahoitettaisiin lipputuloilla eikä verorahoilla. Herra Pirker eh, kommentoi sitä, millä tavalla alueellisista lentokentistä voitaisiin tehdä houkuttelevampia. Toki tämä on totta. Ja tässä on kysymys eh, myös rajoitusten puutteesta, ei ainoastaan lentoyhtiöille, vaan myös lentokentille. Lentokentät tekevät itsensä haluttavammaksi olemalla eh, ole, olemalla äh, tavallaan soveliaampia, ystävällisempiä. Sitten herra Sassuli, hänen tarkistuksensa, tarkistus yksi muistaakseni, johon hän viittasi, voin mielelläni kyllä katsoa sitä uudelleen ja katsoa, ehkäpä me voisimme ottaa sen kompromissiin jotenkin mukaan. Mutta tarkistus 39, valtion apu, muutkin ovat maininneet tämän. Tämä, tässä täytyy tehdä myös ero. Mitä on valtion apu? Valtion apua tulee eri osissa. Me olemme puhuneet julkisen palvelun velvoitteista ja niin edelleen siitä, miten tärkeätä äh, ne ovat äh, kaukaisille alueille ja alueille, jossa ei välttämättä ole muuta äh, liikennekeinoa. Mutta tässä on myös kysymys näistä käynnistystuista uusille reiteille. Ja kyllä, silloin kun on selkeä tarve käynnistää uusi reitti, josta tulee mahdollisesti pitemmällä aikavälillä taloudellisesti kestävä. Silloin se voi olla hyvä argumentti, mutta minä en halua, että lentoyhtiöt käynnistävät palvelun, saavat äh, rahat, jota he saavat äh, tämän palvelun käynnistämiseksi, ja sitten he ottavat rahat ja jalat alleen. Eli tämä, tätä sääntöä tällä alalla pitää tiukentaa. Ja sitten herra Ujas, jota edustaja Meissner edustaa täällä, niin tässä on asioita, jotka olen yrittänyt ottaa mukaan tähän kompromissiin. Yksi asia, mitä en ottaisi kuitenkaan mukaan, on äh, vammaiset, koska Taylor on ottanut tämän vammaiskysymyksen oman mietintöönsä. Se ei ole kysymys, joka liittyy näihin paikallisiin lentokenttäpalveluihin, koska se on yleinen oikeus, oli sitten Heathrowssa tai jossain kaukaisessa pienessä Skotlannin lentokentässä joten haluaisin, että tämä kuuluu näihin äh, lentomatkustajien oikeuksiin, eikä niin, että se eriteltäisiin koskemaan ainoastaan paikallisia lentokenttiä, joten ehkäpä voitte välittää tämän eteenpäin. Herra Kramer mainitsi myös valtion avun ja multimodaalisuuden. Olen yrittänyt ottaa nämä esiin näissä kompromisseissa. Ja toivon, että olen hyvällä tavalla ottaneet tarpeeksi mukaan. Ja sitten Alka Draui ja herra Higgins mainitsivat hintojen avoimuuden ja läpinäkyvyyden. Meidän ei pidä tässä lähteä liikaa rajoittamaan sitä, mitä bisnesmallia kukin lentoyhtiö haluaa käyttää, mutta sanoin jo ensimmäisessäkin keskustelussa, että miss, silloin kun on tällaisia lisämaksuja, niin ne täytyy olla täysin avoimia niin, että ihmiset näkevät ne. Että se, mitä, se hinta, minkä ihminen näkee, se on se, minkä hän saa. Ja jos mallitsee, valitsee tällaisen bisnesmallin, jossa on erilaisia tällaisia lisämaksuja ja erilaisia maksukortteja ja muita, niiden täytyy olla näkyviä ja seurattavia, eikä niin, että se on vain joku tällainen ylimääräinen rahankeruukeino lentoyhtiölle. Kiitän kollegoita vielä yhteistyöstä. Thank you, Mr. Bradbourne. Can I repeat? Niin, toistaisin vielä sen, että 27. maaliskuuta äänestetään tässä valiokunnassa. Ja toivottavasti näin voimme jo mm, toukokuun ensimmäisessä istunnossa äänestää täysistunnossa. Seuraavaksi mm, lentomatkustajien oikeuksien soveltaminen ja toimivuus. Taylor. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, meillä on tätä varten yksi tunti, eikö näin? No, <laughs> ehkäpä tähän nyt ei ihan koko tuntia mene. Aloittaisin tässä ensin kiittämällä oikein lämpimästi varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet oikein hyvin työtä ja kehittäneet tätä mietintöä. Mietintö. Mietintöön tehtiin 195 tarkistusta, yli 30 kohtaa, oikein hyviä kohtia IMKO-valiokunnalta ja näistä 195 tar- tarkistuksesta on kehitetty 13 kompromissia ja niissä on mukana no, yli 60 alkuperäistä tarkistusta, joten minä todellakin olen toiveikas, että voimme päästä huomenna yhteisymmärrykseen tästä asiakokonaisuudesta. Työn alussa korostin tarvetta saada parempaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja oikeusselvyyttä yhdenmukaiselle soveltamiselle asetusten osalta ja parempaa täytäntöönpanoa myös kautta kaikkien jäsenvaltioiden. Ja Jälleen kerran matkustajien täytyy saada tässä nyt reilu diili, koska kysymyshän on todellakin matkustajien oikeuksista. Olen yrittänyt hyvin kattavasti käsitellä tässä mietinnössä näitä asioita niin asetuksen 265 uudelleen tarkastelun osalta kuin asetuksen 1107 asetuksen osalta. Niissähän katetaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustusolosuhteet. Tässä ö, mietinnössä tehdään suositus ehdotuksia varsin yleisissä puitteissa. Avainseikat minun kannaltani tässä mietinnössä ovat näissä yleisissä puitteissa seuraavat. Tässä tarvitaan paljon suurempaa avoimuutta hintojen osalta. Olemme jo usean otteeseen tänään iltapäivällä kuulleet siitä, että tarvitaan lipun ilmoitettuun, mainostetun hinnan olevan vastaavan sitä todellista hintaa, joka maksetaan. Myös avainkysymyksenä on matkustajien taloudellinen suojelu, jos lentoyhtiö menee konkurssiin. Ja lentoyhtiöiden pitää myös jokaisella käyttämällään lentokentällä antaa apua ja neuvoja matkustajille, joilla on ongelmia. Näille matkustajille pitäisi myös kertoa matkan ympäristövaikutuksista – Meillä on suosituksena täällä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Jos ihmisille ei kerrota matkojen ympäristövaikutuksista, niin millä tavalla me sitten voimme rohkaista matkustajia rajoittamaan hiilidioksidipäästöjä, olevan tietoisia siitä, miten matkustelu siihen vaikuttaa. Me vaadimme myös äh, riippumatonta ja tehokasta täytäntöönpano elintä, joka voi yhdenmukaisesti kautta jäsenvaltioiden valvoa tämän äh, asetuksen täytäntöönpanoa. Jos 1107 261 asetusta tarkastelemme, niin me vaadimme selvää ja saatavilla olevaa tietoa tarpeeksi yksinkertaista, jota matkustajat saavat jokaisessa jäsenvaltiossa, jokaisella, jokaisessa vaiheessa matkan tekoa, varauksesta määräasemalle saapumiseen. Kun tarkastellaan selvennyksiä näihin määritelmiin kaikissa uusissa asetuksissa, eritoten kun puhutaan ö, perutuksista ja ö, erikoisolosuhteista, me haluamme myös tähän säädöksiä matkustus, mat, mat, matkustajien valitusten käsittelyyn. Mitä tulee sitten asetukseen 11.07 vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajaoikeuksiin, me vaadimme esteetöntä pääsyä lentokentille ja lentokoneisiin. Me vaadimme myös, että lääketieteellinen happi on saatavilla lentokoneissa ja täytyy taata myös ää, esimerkiksi avustajakoirien pääsy matkustamoon omistajan kanssa. Tämän lisäksi täytyy myös korvata mahdolliset vauriot vammaisten liikuntarajoitteisten henkilöiden apuvälineille syntyneissä vahinkotapauksissa. Tällä hetkellä korvaukset liikkuvat sadoissa euroissa, mutta joskus nämä maksut saattavat olla kuitenkin todellisuudessa tuhansia ja taas tuhansia euroja. Korvaukset täytyy täysimääräisenä maksaa. Sitten kompromissi B. Hieman käytiin keskustelua viime varjoesittelijöiden kokouksessa lentomatkustajien oikeuksien neuvoantavan ryhmän työstä ja ainakin varjoesittelijöiden kanssa saatiin jotain aikaiseksi tälle päivälle. Hieman saatiin selvennystä siihen, että mistä tämä ryhmä koostuu, mitä se tekee, ketä siinä on mukana. Toivottavasti tästä nyt on paljon jotain apua teille. Sitten täällä muistiossa on viittaus myös muuhun komission toimintaan lentomatkustajien oikeuksien osalta. Tässä puhutaan verkkosivuista, ja kansallisista eri toimista. Ja sitten puhutaan tällaista uudesta älypuhelin-sovelluksesta, joka on saatavilla 22 Euroopan unionin unionissa käytettävillä olevalla kielellä. No ehkä tämä nyt sitten vielä lisää tätä iloa, kun luetaan kompromissia, se, jossa puhutaan näistä kielistä. Haluaisin lopuksi vielä todella lämpimästi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristöä sen antamasta avusta. Ja toivon, että tämä yhteistyön henki myös heijastuu, kun äänestetään huomenna tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi EPPn puhuja. Bardzo panie przewodniczący. Chciałbym bardzo podziękować sprawozdawcy. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Tayloria hänen tekemästään vaikeasta työstä ja siitä, kuinka avoin hän on ollut meidän ehdotuksiamme kohtaan, kun keskustelimme asiakirjasta. Mitä näihin kompromisseihin tulee, niin useinhan kompromissien kohdalla käy niin, että ne eivät aina miellytä ihan kaikkia sataprosenttisesti, mutta, mutta antavat ne kuitenkin jonkinlaista osvittaa sen suuntaan, mihin pitäisi mennä, ja olen tyytyväinen kaikkiin. Haluaisin nyt mainita muutamia asiakirjan yksittäisiä ää, sääntöjä. Ensinnäkin parempi, parempi tiedottaminen matkustajien oikeudesta matkustajien oikeuksista. Asiakirjassa korostetaan tätä tarvetta useaan otteeseen. Siinä korostetaan sitä, kuinka tulisi vallita suorat yhteydet matkustajan ja lentoyhtiön välillä. Tässä korostetaan sitä, kuinka tulisi asianmukaisesti säädellä vaikkapa komission verkkosivulla olevasta tiedosta, informaatiosta – korostetaan myös sitä, että tulisi torjua epäreiluja käytänteitä, erityisesti sellaisia, joissa lopullinen hinta on aivan toinen kuin alkuperäinen hinta, ja tulisi myös torjua perusteettomia kustannuksia, maksuja. Matkustajilla tulisi myös olla oikeus korjata lippua varatessaan tekemänsä virheet – esimerkiksi, jos on vaikkapa kirjoittanut nimensä, nimensä väärin. Puolossa oli tapaus, jossa naispuolisen henkilön sukunimi on eri, yhdellä, yhdellä kirjaimella erilainen kuin miespuolisen, ja jos vi, tulee virhe, niin siitä joutuu sitten maksamaan aika korkean hinnan. Mielestäni matkustajalla tulisi myös olla kaksi tuntia aikaa perua määräy, tila, tilauksensa, lentovarauksensa. No, minä en ehkä puoltaisi tätä määräystä. Jos tietyissä tapauksissa on vaikkapa sadan euron tarjous, mutta lopulta – loppuhinnaksi muodostuukin 200, eikä hinta sitten olekaan mikään paras mahdollinen markkinahinta. Minä kyllä ymmärrän sen, että esittelijä halusi pidemmän harkintaajan, tällaisen cooling off-ajan, mutta minun mielestäni matkustajalle riittää kaksi tuntia muuttaa mielensä ja peruuttaa sopimus. Kaikkein kiintoisinta minusta ehkä on seuraava. Ja lopparit ovat hiukan tuottaneet minulle yllätyksen, koska tässä jokin aika sitten saimme loppareilta sähköpostia, ja he edustivat tiettyjä lentoyhtiöitä. He väittivät, että pienet lapset, jotka matkustavat vanhempien kanssa, eivät ole näitä vähäisemmän liikkuvuuden matkustajia PRM-matkustajia, mutta ketkä sitten? Onhan meillä ä, äh, erilaisia matkustajia, on vammaisia, on vanhuksia, on sellaisia, jotka eivät pysty liikkumaan itse, on pieniä lapsia ja sitten on äh, vanhempia, jotka avustavat ä, äh, pieniä lapsia. Eli kaikki ovat ä, henkilöitä, joiden liikkuvuus on rajallinen. Minä olen todella murheissani lentoyhtiöiden asenteesta. Nimenomaan lentokenttien velvoite on auttaa lapsia, vanhuksia ja vammaisia. Ehkäpä lentoyhtiöt eivät pidä näistä oikeuksista, koska se edellyttää, että lentokoneessa olisi tiettyjä laitteita. Tajani on ilmaissut, että tämä on komission kanta kysymykseen. Ja yhteenvedonomaisesti siis voidaan sanoa, että lainsäätäjän tehtävä on säätää paitsi vammaisista myös muistakin ihmisryhmistä kuin vammaisista, niistä, joita kutsutaan PRM, eli rajoittuneen liikkuvuuden matkustajisiksi. Ja tästä syystä asetuksen otsikossa puhutaan vammaisten oikeuksista ja sellaisten henkilöiden oikeuksista, joiden liikkuvuus on rajallinen, kun nämä matkustavat lentoteitse. Ja sen vuoksi komissio, komissio on sitä mieltä, että koska asetuksen artiklassa 2 myös viitataan ikään aiheuttu, iästä aiheutuviin ongelmiin, niin myös lapsia pitää pitää rajoittuvasti liikkuvina koska he eivät itsenäisesti voi käyttää julkisia liikennevälineitä. Kuulkaahan nyt, teidän täytyy lopettaa tämä puheenvuoronne. Kiitoksia kovasti, sanoo puhuja. Mr. Sassoli. Si, grazie. Sassoli. Kiitoksia puheenjohtaja. Valiokunnassa esittelijä on ollut erittäin menestyksekäs Ähm, haluan siis kiittää tässä myös Tayloria hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä kompromissitarkistusten parissa. Olen sitä mieltä, että hän on tehnyt hyvää työtä kaiken kaikkiaan. Hän on ottanut mukaan tärkeitä keskeisiä kysymyksiä, joita tarkistuksissakin on otettu esiin. Haluan kiittää häntä siitä, että hän on ottanut huomioon minun oman ehdotukseni, joka liittyy lippujen hintoihin, nimenomaan lasten lentolippujen hintoihin. Tämä on erittäin tärkeä viesti, erityisesti, sellaisille, er, erityisesti perheille näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Me tuemme kaikkia niitä kompromissitekstejä, joita täällä on esitetty. Äh, kuitenkin esittäisin kaksi huomiota äh, H-kompromissiin liittyen. Haluaisin korostaa sitä, että äh, Ajalla Senderin pyyntö on tässä aika <clears throat> mielenkiintoinen, eli se, että matkustajat, jotka matkustavat lasten kanssa, että heillä olisi etuoikeus nousta koneeseen sen vuoksi, että lapsiperheillä tulee olla samat oikeudet kuin rajoitetusti liikkuvilla matkustajilla. Haluaisin kysyä Taylorilta, voitaisiinko tänne myös sisällyttää suullinen tarkistus, jonka Sena Loova on esittänyt. Se liittyy siihen tietoon, joka liittyy matkustajien oikeuksista. Eli matkustajilla tulisi olla oikeus saada tietoa jo lipun varaushetkellä. Eli pyytäisin, että te kompromissiin G sisällyttäisitte tämän. Eli tulisi täsmentää, mitkä ovat ne kaikki tiedot, joita tulisi antaa matkustajien oikeuksista ja millä tavalla näistä, näistä tiedoista kerrotaan, minkälaisella kielellä näistä tiedoista kerrotaan, oikeuksista kerrotaan siinä vaiheessa, kun lippua varataan. Tällainen muutos. saatettaisiin, minun mielestäni tällainen muutos olisi hyvä sisällyttää tänne. Eli korostetaan sitä, että matkustajien oikeuksia koskevat täydelliset tiedot täytyy tiedottaa matkustajille joko lentoyhtiöiden toimesta tai matkanjärjestäjien toimesta jo siinä vaiheessa, kun matkustaja varaa lippunsa ja sen jälkeen teksti mm, jatkuisi sellaisenaan. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Gr- Kiitoksia kovasti ja Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, à mon tour de... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Minun vuoroni tässä kiittää kollega Tayloria mietinnöstä ja niistä hyvistä suhteista ja suu, hyvin hyvästä yhteistyöstä viime kuukausina, kun tätä mietintöä on työstetty. Kompromissitarkistusten työstäminen on mahdollistanut yleisesti ottaen sen, että vaikka nyt ei kenties sataprosenttista konsensusta saavuteta, mutta joka tapauksessa kiitos tämän tehdyn työn. Me voimme näkemyksiämme tässä lähentää, eritoten mitä tulee avoimuuteen, tiedonsaantiin ja näihin tarkennuselementteihin, joita on tuotu tässä työn edetessä mukaan tähän. Ja oma ryhmäni kanssa olen hyvin iloinen kompromissien sisällöstä. Tähän on tehty siis 195 tarkistusta ja tänä päivänä nämä, näistä suurin osa on otettu mukaan kompromisseihin, ja meidän täytyy olla tästä iloisia, koska tällä tavalla voidaan parantaa kansalaisten ja siis matkustajien oikeuksien oikeuksia ja niiden toteutumista ja liikkuvuuden mahdollistamista. Tällä tavalla Euroopan, Euroopasta tulee hyvin konkreettinen asia. Kenties muutama pikku varauma tässä kuitenkin. Eritoten tähän kuuluisaan kompromissiin H. Eli kysymys on näistä lasten kanssa matkustavista perheistä. Tähän lentoyhtiöt ovat vaikuttaneet. Minä haluaisin nyt tässä kysyäkin tämän nimenomaisen asian osalta, onko kenties menty hieman liian pitkälle? Tietysti erityishuomiota halutaan kiinnittää hyvin vahvastikin perheisiin, jotka matkustavat lasten kanssa, eritoten pienten lasten kanssa. No, tämähän nyt on aivan luonnollista. Näin naisenakin tämän sanon, kun minulla on ollut lapsia, joiden kanssa olen matkustanut on äärimmäisen tärkeää, että nämä lapsiperheet voivat hyvissä olosuhteissa nousta koneeseen ensimmäisten joukossa ja käyttää lastenrattaita ja välittömästi saada lastenrattaat lentokentän saapum- lentokentälle saapumisen jälkeen käyttöönsä. Heidät täytyy evakuoida ensimmäisten joukossa myöskin, joten pienten lasten kanssa matkustaville perheille nämä säännökset tuovat kyllä apua. Ja tarkistus, tarkistuksessa pohditaan siis lapsiperheiden, lapsiperheitä käsitellään rajoitetun liikkuvuuden matkustajina. Tämä tietysti heikentää muualla sitten tämän käsitteen käyttöä. Kenties siis tämän tarkistuksen osalta meillä on pikkuinen varauma tässä nyt, kun huomenna äänestämme tästä asiasta. Vielä sitten äänestyskeskustelussa tuon tämän esille. Sitten matkustajoikeuksien neuvontava ryhmä. Kiitän herra Tayloria tästä annetusta tarkennuksesta. Ja tällä tavalla voidaan kenties, no ei ehkä saada parempaa vuoropuhelua, kenties tämä menee liian pitkälle, mutta joka tapauksessa voidaan varmaan luoda paremman tiedonsaannon saannin olosuhteet. Ja haluan kiittää herra Tayloria tässä, tästä tarkennusluettelosta. Mitä tulee sitten PNR-tietoihin? PNR-tietoihin olen hyvin tyytyväinen ryhmäni kanssa tässä siitä, että matkustajat voivat saada selvästi tietoa PNR-tiedoista, joita ö, liikenteenharjoittaja kerää tässä ja erityisesti siitä, millä tavalla näitä tietoja käytetään, samoin kuin tarpeesta saada kirjallisesti tiedot siitä, minkä vuoksi joku matkustaja ei pääse mukaan lennolle. Kiitos tästä avoimuudesta tässä. Kiitos, että otitte kompromissiin neljä mukaan myös nämä korvaukset kadonneista matkatavaroista. Meidän ryhmämmekin on antanut oman panoksensa näille kompromisseille ja tukenut. Kiitoksia. Foster. To the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Mä ollut muutamia hyvin mielenkiintoisia tapaamisia tässä, kun olemme yrittäneet laatia näitä kompromisseja. Osa kompromisseista me tuemme, mutta sitten on tiettyjä, joita me emme voi tukea. Käyn nopeasti lävitse. Koko avainkysymys, miksi me ylipäätään katselemme tätä asiaa, sitä ei ole painotettu tarpeeksi, olisi se, että meillä oli tämä tulivuoren tuhka, joka tilanne oli eh, katastrofaalinen ja mitä vastaavaa ei koskaan ennen ollut. Toinen syy oli sitten nämä äh, tuomioistuimen päätökset, ja niistä me emme ole kuulleet komissiolta paljoakaan. Mutta ihan lyhykäisesti nyt itse tähän mietintöön. Kompromissi A. Ensimmäistä osaa me tuemme, toista osaa. Tämä on hyvin äh, toistavaa ja monimutkaista, jota meillä on hieman ongelmia tämän toisen osan suhteen sanan Europe jälkeen. Sitten haluaisin kiittää esittelijä sitä, että hän on antanut meille informaatiota, koska me emme tienneet oikein, eh, ketkä tähän eh, neuvontavaan ryhmään kuuluvat. Sitten kompromissi C. Tässä oli hieman kysymysmerkkejä meillä. Tämä on hyvin monimutkaista nyt, joten me tuemme toki hyvää eh, kommunikointia, mutta tämä sanamuoto on hankala. Periaate ei sinällään ole ehkäpä väärin. Kompromissi D, toki me tuemme sitä, mutta eh, se, että saisi korvauksen heti välittömästi eh, lentokentällä, No ei siellä henkilökunta kulje rahasalkun kanssa ympäri lentokenttää, joten tämä on aika moni vaikea asia. Mutta toki kaikkea muuta tukea, tu, tuen antamista tuemme. Sitten, no, PNRstä on puhuttu vuosia. Jos ihmisten mielestä se on pakko ottaa tähän, niin selvä. Meidän mielestämme ei. Kompromissi F tuemme, hintojen avoimuutta. Se on hyvin tärkeää että ihmiset eivät varaa lippua netistä ja sitten kun he tulevat viimeiselle sivulle, sivulla neljä, niin hinta onkin kolminkertaistunut. Hyvät lentoyhtiöt varmistavat, että tiedät kuinka paljon maksat lipustasi siinä vaiheessa, kun ollaan jo sivulla kaksi, ja niinhän se pitää ollakin. Se on hyvää kommunikointia. Kompromissi G. Tuemme tätä kahta tuntia, jos on tehnyt äh, vaikkapa kirjoitusvirheen, on, toki on hankalia nimiä, ihmiset helposti voivat kirjoittaa väärin, mutta että siihen lisättäisiin se, että voisi vetäytyä tästä online-varauksesta. Sitä emme voi tukea, se ei ole, se ei ole kestettävää. Mutta toinen osa on ihan ok. Sitten mitä tulee taas PNRään, Ymmärrän, PRM on PRM ja lapsi on lapsi ja meillä täytyy olla terminologiaa, joka on kansainvälisesti tunnustettua. Ja hyvät äh, lentoyhtiöt äh, huolehtivat siitä, että lapset, perheet pääsevät ensin koneeseen, samoin kuin myös pyörätuolissa liikkuvat saavat tukea. Joten mielestäni terminologia pitää muuttaa, vaikkakin ymmärrä, mikä tässä on ajatus. Ja jos äh, lentoyhtiö haluaa näin tehdä, niin se on lentoyhtiön asia. Emme me voi mielestäni lähteä lakia säätämään tällaisesta. Kompromissi I. Minusta kompromissin tehtävä ei äh, ole lähteä määrittelemään näitä äh, erityistilanteita, koska ne on kansainvälisesti määritelty ja yritykset noudattavat niitä kansainvälisesti määriteltyjä määritteitä. Voimme puhua tästä koko päivän, mutta kansainvälisesti on jo kuitenkin päätetty, mitä nämä erikoistilanteet ovat. Kompromissi J on hyvä Hyvää informaatiota on oltava saatavilla kaikille matkustajille. Ja sitten luonnollisesti tämä Montrealin sopimus ja matkatavarat, tämä on hieman monimutkaista. Jotkut lentoyhtiöt antavat rahaa muutaman tunnin myöhästymiseen kanssa, joillain on vakuutusyhtiö välissä, mutta toki matkustajia on autettava mahdollisimman nopeasti. Kompromissi L. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Valitukset olisi käsiteltävä lyhyessä ajassa ja matkustajien täytyy voida olla varmoja siitä, että he saavat tietää, mitä tapahtuu. Minusta pitäisi olla ilmainen puhelun eh, linja, koska ei ole mitään järkeä, että matkustaja maksaa siitä sitten eh, omaisuuksia, kun hän yrittää saada vastauksen. Sitten kaksi viimeistä asiaa. Kompromissi N, joka on tämä viimeinen. Toki Äh, minä olen sanonut koko ajan esittelijälle, että minä en usko tähän äh, self-assist-asiaan, jos äh, varaa lipun, niin silloin tällä yrityksellä on vastuu tehdä kaikki mahdolliset muutokset. Se ei ole matkustajan tehtävä, vaan se on lentoyhtiön tehtävä. Sen vuoksi emme tue tätä viimeistä kompromissia. Kiitokset äh, puheenjohtaja teidän kärsivällisyydestänne ja toivon mukaan esittelijä pitää kommentteja niin hyödyllisenä. Meillä on vielä kahdeksan puhujaa ja vain parikymmentä minuuttia sitten komissiollekin pitää antaa puheenvuoro. Kolme minuuttia per nenä. Ää, äh, ensimmäiseksi pah, viisi minuuttia. Kolme minuuttia. No, ganz kurz fassen. Ich Kiitos ihan lyhykäisesti. Kaksi asiaa. Haluaisin ensinnäkin äh, kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Minä olen sitä mieltä, että kaikki, miten nyt on spanairit ja kaikki muut tapahtuneet, ovat nämä viimeisimmät äh, esimerkit, äh, mitä on tapahtunut. Ja sen vuoksi haluaisinkin viittaa marraskuun 2009 parlamentin päätöslauselmaan Toinen asia liittyy näihin yhteisiin puitteisiin ja se, että on yhteiset puitteet kaikille matkustajille kaikissa liikennevälineissä. Meidän täytyy luonnollisesti olla realistisia ja kunnioittaa myös yrityksiä, mutta vähimmäistandardit pitäisi olla olemassa ja ennen kaikkea paremmat, parempi mahdollisuus verrata esimerkiksi nämä multimodaaliset liikennevälineet ja niiden liputtaminen tai lippujen ostaminen. Ja meidän ei kuitenkaan tulisi tässä sopia vain pienimmästä yhteisestä tekijästä, vaan olla kunnianhimoisempia. Kiitos. Thank you, Mr. Alcadrawi. Alcadrawi, kolme minuuttia. Thank you, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijä. Mietintö on erinomainen jossa tässä on otettu esiin kaikkein tärkeimmät kysymykset. Otan esiin vain kaksi asiaa. Ensinnäkin asia, joka on tullut jo monen kertaan esiin, liittyy kompromissiin H. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme parhaalla tavalla ottaa huomioon perheet, joilla on lapsia, samoin kuin liikuntarajoitteiset henkilöt. Minusta on tärkeää, kun ajatellaan lapsia, kuten kollega Sassoli täällä jo sanoi, että lapset saisivat etuoikeuden siinä vaiheessa, kun nostaan koneeseen. Ja sitten myös se, millä tavalla esimerkiksi lasten vaunut ynnä muut hoidetaan, kuten kollega Ajala Sender sanoi ja haluaisin mukaan tekstiin. Tätä tuen. Toisekseen hyvin tärkeää. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin niin, että että voisimme toimeenpanna toimenpiteet, saada yhtäläisemmät säännöt Euroopan tasolla ja sitten se, millä tavalla voimme paremmin arvioida näitä toimenpiteitä. Ja tämä merkitsee sitä, että kansainväliset valvontaviranomaiset, niiden tulisi neuvotella keskenään huomattavasti enemmän niin, että vastaavanlaiset tilanteet hoidetaan vastaavanlaisella tavalla ja siihen on erittäin tärkeää saada tällainen valvontaviranomaisten verkosto. Sen lisäksi meidän täytyisi voida kerätä tietoja tilastoista ja analysoida niitä Euroopan tasolla. Sitä kautta me saisimme ehkä paremman näkymän tilanteista eri jäsenvaltioissa ja eri yritysten kesken. Ja sitä kautta sitten voimme ryhtyä tarvittaviin lisätoimenpiteisiin. Tämä on otettu ihan hyvin kohdassa kaksi ja kompromississa A. Kiitos siitä. Mrs. Meissner. Kiitoksesta Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich verspreche Ihnen, dass. Kiitos puheenjohtaja. Puhun vähemmän kuin kolme minuuttia. Jo se, että täällä on niin paljon kommentteja, niin osoittaa, miten tärkeää tämä mietintö on ja se sopii hyvin tähän lentokenttäpakettiin mukaan. Kiitän myös esittelijää Meillä kaikilla on omat kokemuksemme matkustajien oikeuksista lentoliikenteessä. Kolme asiaa ihan lyhykäisesti. Me tarvitsemme avoimuutta ja me tarvitsemme pääsyä tietoon. Nämä ovat minun mielestäni ehkäpä ne asiat, jotka, joissa on kaikkein suurimpia ongelmia ja siihen täytyy puuttua kovalla kädellä. Ja vaikka olisi vararikko, täytyy olla mahdollisuus, että matkustajia autetaan, minkä juuri esimerkiksi näimme Sky Europein yhteydessä. Ja kolmas asia, Monet ovat tästä jo puhuneet, mutta silti haluaisin tätä vielä painottaa. Lapset eivät ole henkilöitä, joilla on liikuntarajoitteita tai vammoja, vammaisuuksia, mutta vaan tietenkin tässä on kysymys asioista, jotka auttavat monia ihmisiä, lapsia, vanhempia, mutta meidän ei tule sekoittaa näitä käsitteitä. Olisi parempi, että pitäisimme kiinni siitä, että pidämme nämä käsitteet erillään. Mr. Kramer, three minutes, please. Kramer, kolme minuuttia. Natürlich auch bei dem Berichterstatter. Kiitän myös esittelijää. Kohta 22, siinä sanotaan, että oikeudet, oikeuksien myöhästymisen yhteydessä täytyisi olla samat kaikissa liikennevälineissä. Meillä on epäreilua kilpailua. Ja miksi? Voin sen teille selittää. Minä tulin Belgra- lensin Belgradista Viiniin ja Viinissä oli satanut lunta. Kuusi tuntia olimme myöhässä ja minä valitin ja minulle haluttiin antaa 25 euroa. No minä kieltäydyin siitä. Mutta jos minä sitten taas junalla myöhästyn tunnin tai kaksi, niin minä saan välittömästi tällaisen tavallaan korvauskupongin. Ja jos se ei, en sitä saa, niin silloin rautateiden kohdalla on, on tällainen tuomioistuin tai tällainen välitystuomioistuin, joka hoitaa sen asian, mutta tällaista lentoyhtiöillä ei ole lentoliikenteessä. Eli jos minä kirjoitan ää, lentokentille ja teen valituksen niin sinne, siellä on sellainen yritys, joka voi auttaa. Jos minä voitan, se saa yritys 20 prosenttia, jos minä häviän, niin se ei maksa minulle yhtään mitään. No, tällähän on tehty päätös, että lentokentillä, jos myöhästyminen on viisi tuntia, niin silloin saa korvauksia. Lentokentillä se on yksi, junissa se on yksi tunti. Joten tässä on ero. Mutta esimerkiksi se, että millä tavalla näitä korvauksia maksetaan – Parlamenttikin on tehnyt tästä päätöksiä ja minun kysymykseni suurille ryhmille on, miksi te vastustatte sitä, että kaikilla matkavälineillä olisi samat oikeudet? Koska jos näin ei tehdä, niin silloin tässä syrji, tämä on selkeästi syrjintää. Minä en ymmärrä, miksi te vastustatte tätä kohtaa ja pyytäisin, että huomenna te äänestäisitte tämän tarkistuksen puolesta niin, että tätä ei poisteta, koska me tarvitsemme samat oikeudet kaikille ihmisille kaikissa liikennevälineissä. Higgins. Uh, thank you, Mr. Chairman. Puheenjohtaja, kuten muutkin puhujat, minäkin haluaisin Äh, kommentoida Taylorin äh, mietintöä. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin, kun halutaan kehittää matkustajien oikeuksia. 195 tarkistusta oli kaiken kaikkiaan, joten toivottavasti saamme aikaan hyviä kompromisseja. Kollegani EPPC ja minä olemme esittäneet kymmenen yhdessä allekirjoitettua tarkistusta, ja ne, jotka olemme allekirjoittaneet, niin ne varmasti ovat ihan järkeviä äh, jo tämän mietinnön siistimiseksi ne tekevät tästä mietinnöstä käytännön läheisemmän, kun ajatellaan, mitä siinä halutaan saavuttaa. Esimerkiksi 162 tarkistusta olemme pyytäneet poistettavan. Siinähän on kyse siitä, että kaikkien liikennevälineiden välillä tulisi olla sama aikaraja, jonka jälkeen matkustajat saavat korvauksen viivästyksestä. Mielestämme tämä ei toimi. Maaseutualueilla ja etäällä suurista kaupungeista olevissa kaupungeissa suurin osa kuljetuksesta liikenteestä tapahtuu yksityisten ammatinharjoittajien toimesta. Ja se, mitä tässä pyri, se mihin tässä pyritään, niin ei tee heille kyllä mitään oikeutta näille pienille eh, palveluntarjoajille. Mitä sitten tulee esittämäämme tarkistukseen 83 ja Foster jo viittasi tähän komission tulisi pohtia keinoja ähm, puuttua äh, varausvirheisiin. No, en mä ole tästä ihan samaa mieltä, koska ei komission tarvitse ähm, niitä estää, vaan pyrkiä toimiin, joiden avulla tällaisten virheiden, virheiden tekeminen olisi mm, vähemmän todennäköistä. Ja mitä sitten tulee äh, PNR-tietoihin, niitä pitäisi saada ilmaiseksi. Foster viittasi jo tähän asiaan. Ja mitä tulee muihin muutosehdotuksiin tai tarkistuksiin, Tai no oikeastaan tässä oli kaikki, mitä halusin sanoa. Halusimme. Me tulemme kyllä myöhemmin viittaamaan näihin tarkistuksiimme. Ker annamme äänestysindikaatiot. Kiitoksia hyvästä työstä. Sitten sana Nova. Děkuji, děkuji za slovo. E, já se přidám k poděkování zpravodaji a Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää tässä esittelijää ja varjoesittelijöitä, aivan kuten muutkin ovat jo kiittäneet. Erityisen kiittäisin näistä kompromisseista ja siitä, että meidän tarkistuksemme tiedon saannista eri kielillä on otettu mukaan kompromisseihin. Haluaisin viitata tässä siihen, että tiedot täytyy antaa lipun varauksessa käytetyllä kielellä. Sitten vielä puuttuisin näihin lentoyhtiöiden konkurssitapauksiin. Muutama edustajahan toi tämän jo täällä esilläkin. Minä olen esittänyt tästä asiasta tarkistukseen. Jo vuonna 2009 me pyysimme komissiota toimimaan aktiivisemmin tämän asian osalta. Ja me edelleen odottelemme tässä lainsäädäntöehdotusta komissiolta liittyen niihin korvauksiin, joita matkustajille maksettaisiin lentoyhtiöiden konkurssitapauksissa ja samoin kuin pitäisi ottaa huomioon nämä pakolliset vakuutukset. Haluaisin viitata tarkistukseen 101. Siinä vetoamme komissiota luomaan yksityiskohtaisen järjestelmän, jolla voidaan arvioida sitten, mitkä ovat poikkeuksellisia olosuhteita, koska nehän ovat usein este matkustajan oikeuksien täysimääräiselle soveltamiselle. Taas Kolicek pyysitte aika myöhään. Ihan samaan aikaan kuin Foster hänet, hänet huomattiin, minua ei. No olen pahoillani. Minä väitän, että ette tehnyt, tehnyt näin. Olkaa hyvä ja ilmaiskaa jatkossa selkeämmin, haluatteko puhua. Kiitoksia. Mielestäni tämä mietintö on melkeinpä parempi kuin aiemmin, joten onnittelen edustaja Tayloria kompromissitarkistukset ovat hyvin mutkikkaita, hyvin kattavia ja hyviä. Me kyllä haluamme tukea niitä, mutta toki olemme sitä mieltä, että hinnoittelun täytyy olla selkeää. Toiseksi haluaisin korostaa sitä, että lasten Siis alle kaksivuotiaiden ja yli kaksivuotiaiden, siis kahdesta kuuteenvuotiaiden välillä on eroja. Minulla on itselläni neljä lasta, joten tiedän kyllä tästä asiasta yhtä jos toistakin. Mitä sitten tulee henkilöihin, joiden liikkuvuus on rajoittunut, heillä tulisi olla käytössään erilaisia laitteita lentokoneessakin. Kysehän ei ole ainoastaan sellaisista laitteista, joiden avulla he pääsevät liikkumaan, liikkumaan vaan muunkinlaisia laitteita tarvitaan. Mitä tulee näihin aikarajoihin, joiden puitteissa voi tehdä varauksiinsa muutoksia. Mielestäni tämä on, tämä on aika lyhyt tämä aikaraja. Joku kollega sanoi, että esimerkiksi online-varaustilanteessa saattaa kirjoittaa nimensä väärin. Täällä ei kuitenkaan yksilöidä, että mitä tällainen pieni muutos nimessä tarkoittaa. Mitä sitten tulee näihin force majeure-tilanteisiin? Mielestäni asia on ihan selvä, selvä. ei force majeurea tarvitse määritellä uudestaan. Ja mitä sitten tulee lentokenttä korvauksiin, Tuskin nyt tarvitaan sellaista tilannetta, että lentokentällä on ihmisiä matkalaukut täynnä rahaa, jotka maksavat sitten korvauksia. Esimerkiksi sveitsiläisillä lentokentillä kor- korvauksia on voitu antaa jo lentokentälläkin, joten periaatteessa tämä kyllä toimii. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää onnitella herra Tayloria hänen tekemästänsä työstä ja siitä, että tässä on nyt päästy kompromisseihin kaikilla mahdollisilla aloilla. Minä haluaisin vielä painostaa tässä, että meidän pitäisi tässä nyt tehdä ero yhtäältä lapsiperheiden ja lastenvaunujen välillä. Valitettavasti yhä vähemmän lapsiperheitä on meidän mantereellamme ja meidän pitäisi kyllä nyt helpottaa lapsiperheiden matkustamista. Se ei voi olla missään määrin kielteistä. Meidän täytyy myös helpottaa vammaisten liikuntarajoitteisten matkustamista, samoin kuin lapsiperheiden matkustamista, joten meidän pitäisi tässä erityisellä tavalla ja riittävästi ottaa nämä ryhmät huomioon. Olen huomannut, että tässä tarkistussa 43 on sellainen, että siinä herra Taylor on sitä mieltä, että hän ei tue sitä. Minä pidän kiinni tarkistuksesta 143, koska 141 tarkistus, siinä on kysymys erilaista valituksista, joita esimerkiksi matkustajat voivat tehdä, kun he, heitä, heidän mielestään syrjitään tai kohdellaan huonosti, en nyt tarkoita fyysisesti, mutta halpalentoyhtiöissä monet ovat näitä valituksia tehneet ja tarkistus 141, siinähän kysymys on lentoyhtiöiden käytänteestä rajoittaa esimerkiksi no Vaikka komissio tässä nyt on jonkinlaista esitystä tehnytkin, niin meidän pitäisi tämä tarkistus 141 ottaa huomioon. Ja lopuksi vielä, hyvä puheenjohtaja, no tämähän on tullut jo esille, esillekin, korvausten täytyy aktualisoitua ennen kuin koko asetusta tarkastelu on tarkasteltu uudelleen. Tässä täytyy olla myös tällainen automaattinen menetelmä. No, kyllähän me Strasbourgin matkoillammekin olemme huomanneet tässä. Tässä on yhtiöt, jotka ovat vaikeassa tilanteessa ja nämä ovat asenteita, joista on tullut Atlantin yli yllättäviä. Esimerkiksi jos on ylipuukkausta koneissa, koneissa, tästä tulee erilainen tällainen arvontatilanne. Matkustajien täytyy tietää, millä tavalla he saavat korvauksia, jos on ylipuukkausta tapahtunut. Tässä täytyy olla tasavertainen kohtelu Muuten tästä tulee todella syrjivää ja epätasa-arvoista toimintaa lentoyhtiöiden taholta ja meidän täytyy puuttua tähän. Kiitos. Kiitoksia sitten Sassoli. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain muistuttaa Kraameria. hän puhui sellaisista ryhmistä, jotka haluaisivat tavalla tai toisella palata tarkistaa näitä korvausmääriä. No, Meillä, me kyllä, meillä on kyllä tarkistus 167, jossa korostetaan sitä, että näitä tasoja, korvaustasoja ei missään tapauksessa tulisi alentaa. En tiedä, mihin ryhmään te viittasitte, mutta ette ainakaan meidän ryhmäämme. Hey, Michael, yeah, it, you're talking about the fact... Tehän puhutte siitä, että äh, rautateillä se on tuntia, lentokentillä niin ja niin paljon. Okei. Okay. No, minä itse esittäisin muutaman kommentin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä. Tässä on kaksi seikkaa. Toinen liittyy kompromissiin K. En ole ihan varma siitä, olemmeko me onnistuneet sitä vahvistamaan. Minun tarkistukseni yksi viisi, seitsemän. Yritän varmistaa sen, että tulevat matkustajat saavat samat oikeudet kuin lähtevät matkustajat. Tällä hetkellä, jos lähtemistä viivästytään, niin silloin järjestelmä kyllä auttaa ihmistä lähtemään pois, mutta jos esimerkiksi matkalaukku tälle karusellille Ähm, jää odottelemaan, ähm, eikä kukaan auta. Äh, lentokentät haluavat tietysti, että matkalaukut menevät äh, lentokoneeseen ja maahenkilökunta ähm, myös haluaa kiiruhtaa matkala- tavarat koneeseen, mutta koneesta pois tulevat matkalaukut jäävät räkyilemään sinne tai tänne, joten en minä nyt oikein tiedä. Äh, onko tämä kompromissi nyt tässä muodossa on hyvä. Minun tarkoitukseni on se, että ne matkustajat, jotka ovat tulossa lentokoneeseen, heidän tulisi saada samat oikeudet kuin poistuvilla matkustajilla. Ja toinen kommentti, se liittyy tarkistukseeni 15. Jotkut ovat siitä jo puhuneet, Burke puhui siitä omassa tarkistuksessaan. Tehän tiedätte, että meillä voi olla vaikka maailman parhain asetus, mutta jos, jos täytäntöönpanot elimet eivät pane sitä täytäntöön, niin kaikki on ajan hukkaa. Sanon tämän tässä ja nyt. Minä nyt haastan nämä täytäntöönpano-toimielimet toimimaan, koska ne eivät tällä hetkellä tee työtään hyvin. Minulla on yksi vaalipiirin henkilö, jolla on ollut ongelmia KLM-lentoyhtiön kanssa. Hän on valittanut brittiläisille ähm, täytäntöönpanoviranomaisille, jotka kirjoittivat kirjeen KLMlle, joka sanoi, että oli force majeure, mitään ei voi tehdä. No ei tämä mitään täytäntöönpanoa ole, eikä täytäntöönpano toimielimen hyvää työtä. Jos äh, lentoyhtiöt huomaavat, että on tällaisia täytäntöönpanotoimielimiä, jotka eivät toimi, niin saadaan kaksi tai kolme tai neliportaisia järjestelmiä. Ja sitten monet kiinnittävät huomiota siihen, että nämä täytäntö, näiden täytäntöönpanotoimielinten täytyy tehdä se työ, joka heille, niille on annettu tehtäväksi. Ja tällä hetkellä ne epäonnistuvat todella surkeasti mukaan luettuna oma brittiläinen CAA-virastoni. Kukahan puhuu komission puolesta tänään? Jekel. Thank you, Mr. Chairman. Let me first of all... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää jälleen esittelijä Tayloriä, varjoesittelijöitä ja kiittää häntä erinomaisesta mietinnöstä. Olemme nauttineet hyvästä yhteistyöstä ja uskoakseni meillä on samat tavoitteet. 261 tarkistamisen yhteydessä me teemme kaikkemme, jotta saamme aikaan äh, annettua parempaa ja enemmän informaatiota matkustajille ja että voisimme varmistaa säännösten yhtäläisen toimeenpanon ja noudattamisen. Haluaisin myös sanoa, että komissio periaatteessa voi tukea kaikkia kompromissiehdotuksia, näitä 13 kompromisseja, joita edustaja Taylor on ehdottanut, paitsi kompromissi koota, joka liittyy tähän kompensaatioon, jos matkatavarat myöhästyvät. Ikävä kyllä tämä ei ole Montrealin sopimuksen mukainen, joten tässä on tiettyjä oikeudellisia ongelmia. En nyt lähde yksityiskohtaisesti niitä käsittelemään, mutta me uskomme, että kompromissi, muut kompromissitarkistukset ovat hyvä perusta ja me odotamme hyvin positiivista äänestystä huomenna toimitimme teille informaatiota myös eh, tästä matkustajien oikeus eh, kampanjasta ja lisää myös informaatiota näistä älypuhelin sovelluksista. Joten en käytä enempää aikaanne. Me olemme hyvin samansuuntaisia kuin esittelijä työssään. Lisäisin ehkä vielä tähän, että Tällä hetkellä olemme te- tekemässä vaikutusten arviointia 261 asetuksen tarkistamisesta ja tästä julkisesta kuulemisesta, joka käynnistettiin äh, syyskuussa. Se on auki 11.3. asti ja uskomme, että edustaja Taylorin mietinnöstä tulee hyvä pohja ja perusta koko tässä prosessissa. 261 tarkistamisen yhteydessä rinnakkain valmistellaan myös äh, pakettimatkadirektiivin tarkistamista. Ja mitä tulee hintojen avoimuuteen, haluaisin kertoa teille, että komissio on tekemässä nyt äh, tästä 1008 kautta 1008 asetuksesta äh, ja katso onko se vielä markkinoiden mukainen. Ja sitten sen lisäksi informoin teille näistä suuntaviivoista liittyen 11.07, eli matkustajista, joilla on liikuntarajoitteita ja mikä heidän tilanteensa on. Tämä asia tullaan käsittelemään vielä tämän kevään aikana ja toivomme, että tämä saadaan astuu voimaan ennen Lontoon paraolympialaisia. Joten odotamme positiivista äänestystä huomenna ja jatkamme mielellämme yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa. Kiitos. Thank you, Mrs. Jäger. Kiitoksia. Taylor. Um, well, thanks, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia oikein ystävistä ja ystävällistä tukevista sanoistanne. Muutama seikka hyvin nopeasti. Kompromissi H. Se on osoittautunut hieman haasteelliseksi saada tästä yhteisymmärrys aikaiseksi. Korostaisin, että me emme tässä nyt automaattisesti sano, että perheet, lapsiperheet pitäisi luokitella rajoitetun liikkuvuuden ryhmiksi. Me sanomme, että mahdollisesti näin tehdään ja tämä on tärkeä seikka. Täytyy miettiä, miten heitä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ja tuloksella auttaa. Mitä tulee tietojen saamiseen, niin varsin selvä, selväksi mietinnössä tehdään se, että me haemme tässä parannettua tiedonsaantimahdollisuutta tässä me tuemme näitä nettisivuja, kampanjoita, joita on joissakin jäsenvaltioissa, älypuhelin sovellusta. Ja täytyy muistaa, että tämä on lentoyhtiöiden käsissä. Niin täytyy antaa tukea ja tietoja ja sitten jos joku matkustaja jää jumiin Viron tai Essexiin lumiselle lentokentälle, hänen täytyy saada nopeasti ja tehokkaasti korvauksensa. Sokea ihmistä ei saa estää ottamasta avustajakoiraa mukaan, eikä pyörätuolilla liikkuvaista nousemasta koneeseen, jos näin onnistutaan toimimaan. Jos paremmin ja nopeammin hoidetaan matkustajien äh, esittämiä valituksia täytäntöönpanoelimissä. Jos komissio hyväksyy mietinnön tulokset ja suositukset, niin silloinpa työmme on ollut oikein menestyksekästä. Kiitos. Taylor, as they say, miracles do take... Niin, niinhän sitä sanotaan, että ihmeiden tekemiseen vie vähän aikaa, mutta toivotaan, että tässä tapauksessa ne onnistuvat. Äänestys toteutetaan huomenna ja täysistuntoon tämä menee maaliskuussa. Huomista äänestystä silmälle pitäen muistakaa ottaa äänestyskorttinen mukaan. Seuraava kohta esityslistalla on ä, ähm, Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen. Meillä on yhteis äh, esittelijyys, Ertuk ja Kumut Sakos ovat esittelijöitä. Ihan johdantona tähän ensimmäiseen keskusteluun muistuttaisin jäseniä siitä, että kaksi yhteisesittelijää tulevat laatimaan yhden mietinnön, joten eihän meillä kahta mietintöä tietenkään tule. He tekevät yhden mietinnön. Ja nyt annan puheenvuoron Kumutsakosille ja sitten Ertugille, niin että mulle, ja koska en halua olla ähm, puolueellinen, niin Kumutsakos ensin. As you, as you said today, we have our first... Kuten puheenjohtaja sanoi, että tänään meillä on nyt ensimmäinen virallinen keskustelu. Hetkinen, hetkinen. Jos te haluatte vielä käydä keskusteluja edellisestä aiheesta, niin menkää ulos, niin voimme kuulla tämänhetkisen esityksen. Kiitoksia Kumutsakos, olkaa hyvä. Thank you, Chair. As you... Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten mainitsittekin, tänään meillä on ensimmäinen muodollinen käsittely TEN asetusluonnoksesta, jota komissio viime lokakuussa esitti. Ei todellakaan tarvitse korostaa, miten tärkeä ja vaikea tämä edessä oleva tehtävä on. Haluaisin alussa todeta, että tennit täytyy nyt asettaa laajempiin poliittisiin kehyksiin. Euroopan unionilla on erityisen vaikeat olosuhteet tällä hetkellä, koska talous- ja rahoituskriisi on aivan ennalta näkemätön. Nyt tässä tarvitaan hyviä uutisia, joilla voidaan antaa positiivisia viestejä eteenpäin niin, että voidaan osoittaa se, että Euroopan unioni voi saavuttaa ympäristöystävällistä kestävää kehitystä ja kasvua. Meidän täytyy antaa kannustimia investointeihin täytyy investoinna liikenne perusrakenteisiin. Tällä tavalla voidaan luoda työllisyyttä ja voittaa talouskriisi. TEN-hanke voi ja sen täytyy olla ponnistuslauta toivotulle kestävälle kehitykselle ja kasvulle. TEN hanke ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myös poliittinen haaste Euroopan unionille ja erityisesti Euroopan parlamentille. Uskon, että voisin, vuoden 2012 täytyy olla TEN-verkoston vuosi ja minä vahvasti uskon siihen, että me Euroopan parlamenttina, meidän täytyy todella päättäväisesti hakea tämän tavoitteen saavuttamista. Sitten työtavoista, kuten puheenjohtaja jo sanoikin, TEN suuntaviiva mietintö laaditaan ja esitetään kahden yhteisesittelijän toimista. Kollega Ertuk ja minä itse siis tämän teemme kun me olemme yhteisesti päässeet yhteisymmärrykseen, niin sitten mietintöluonnos laaditaan. E, yhteisesittelijät tapaavat säännöllisesti ja tietysti tässä käydään keskustelua komission ja eri osapuolten välillä mahdollisimman paljon. Luonnollisestikin varjoesittelijät Rouva Valantrike ja Kramer, Sile, Kolicek tulevat saamaan tietoa ja olemaan yhteistyössä kanssamme joten myöhemmin tässä prosessin aikana tullaan tapaamisia järjestämään. Lisäksi tehdään yhteistä, läheistä yhteistyötä lausuntoon, lausunnon laatijoiden kanssa Envi, Regi ja IMKO-valiokunnista. Viimeisimpänä vai vähäisem, ei vähäisempänä puheenjohtaja ei tarvitse sanoakaan, että hyvin läheisesti teemme yhteistyötä ö, muiden alojen esittelijöiden kanssa. Mitä tulee seuraaviin askeleihin tässä nyt? TEN suuntaviivoilla katsotaan kolme tärkeää asiaa, metodologiat ja TEN käyttävät 8. toukokuuta on tässä suunnittelukokous ja toivottavasti koordinaattorit voivat puheenjohtaja tämän hyväksyä. Ja vahvasti toivomme, että varapuheenjohtaja komission jäsen Kallas tulee olemaan mukana tässä julkisessa kuulemistilaisuudessa avainpuhujana. Aikataulun osalta toteaisin, että mietintöluonnosta on va- valmistellaan. Se pitäisi olla valmis toukokuun lopussa. Se esitellään kesäkuussa. Valiokunnassa me äänestetään tästä syksyllä ja tämän vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa äänestetään täysistunnossa sitten tästä asiasta. Mitä tulee asetuksen sisältöön, hyvä puheenjohtaja, niin Meillä ei ole vielä yleiseurooppalaisia liikenneverkkoja, vaan tällainen tilkkutäkki eurooppalaisella tasolla. Tässä on paljon pullonkauloja ja multimodaalisia liikennemuotoja täytyy vahvistaa. TEN suuntaviivat tähän asti ovat koostuneet vain kansallisista toivelistoista. Hallitukset yleensä ajattelevat kansallisesti, mutta Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin eritonte täytyy ajatella eurooppalaisesti. Ja näitä taustoja vasten minä ja kollegani herra Ertuk, otamme tyytyväisellä vastaan komission ehdotuksen. Se on lupaava hyvä pohja tulevalle työlle. Tietysti parantamisen varaa on ja tilaa parannuksille on. Me tarvitsemme lisää kunnianhimoa tähän hankkeeseen silloin, kun se vain on mahdollista ja käytännöllisempää ja realistisempaa silloin, kun näin vaaditaan. Komission ehto, kuten sanoin, se on hyvä pohja tulevalle työlle. Komissio yrittää puuttua nykyisiin puutteisiin ja ongelmiin. Yhteisesittelijöinä me jaamme pitkälti komission näkemykset ja lähestymistavan avainalueilla eri toteen, mitä tulee tähän kaksitasoiseen lähestymistapaan, kattava järjestelmä jokaiselle liikenne muodolle. Tässä täytyy asettaa selvät poliittiset prioriteetit. Tässä täytyy selvästi priorisoida hankkeita ja keskittyä tnt verkoston avainkysymyksiin, rajat ylittäviin liikenneyhteyksiin, pullonkauloihin ja eurooppalaisen lisäarvon saamiseen. Me olemme myös yhtä mieltä siitä, että tässä tarvitaan lentokenttien ja rautatiejärjestelmän parempia yhteyksiä ja täytyy keskittyä myös satamaliikenteeseen, että voidaan vahvistaa erilaisia liikennemuotoja. Tässä täytyy merten moottoriteitä ikään kuin vahvistaa. Olemme yhtä mieltä komission kanssa siitä, että tarvitaan myös parempaa koordinaatiota ja johdonmukaisuutta eri toimien ja erilaisten rahoitusvälineiden välillä. Tässä mielessä eurooppalaisten koordinaattoreiden rooli on aivan tähdellinen vaikkakin tässä tarvitaan tiettyä lisäselvennystä ja lisää sääntelyä. Ehdotettu menetelmä hallinnointi ja koordinointi menetelmäksi periaatteessa saa meidän tuen, tukemme, mutta me uskomme, että näitä liikennekäytäviä täytyy käsitellä niissä puitteissa, missä niitä tällä hetkellä käsitellään. Sitten tämä ehdollisuus. Kyllä, me olemme periaatteessa yhtä mieltä tiukemmasta ehdollisuudesta ja periaatteessa tästä, ja tästä periaatteellisesta käytä tai menetä se lähestymistavasta. Mitä tulee sitten aikatauluihin, määräaikoihin? Me tiedämme, että tässä on kaksi määräaikaa ehdotuksessa mukana. 2013, 2030 ydinverkostolle ja 2005 50 kattavalle verkostolle. Me olemme yhtä mieltä siis näistä seikoista ja olemme hyvin tietoisia siitä, että jäsenvaltiot ja kollegatkin kenties haluaisivat enemmän joustoa näihin määräaikoihin. Mitä tulee sitten näihin asetuksen, ö, asetukseen liittyviin välineisiin? Me tuemme komission ottamaan lähestymistapamme tuemme asetusta sen sijaan, että käytettäisiin jotain heikompaa lainsäädäntömuotoa, kuten päätöstä tai muuta. Me tuemme tätä asetuslähestymistapaa. Tiivistettynä yleisesti suhtumme, suhtaudumme tähän komission ehdotukseen hyvin myönteisellä tavalla. Ja tietystikin pientä hienosääntöä ja jotakin tarkistuksia varmasti tässä tarvitaan. Minulla ei ole mitään harhakuvitelmia siitä, että tulevien kuukausien aikana eh, ei nähtäisi hyvinkin paljon erilaisia kantoja ja näkemyksiä. Me kaikki, meidän täytyy vain suhtautua tähän oikein, mutta näissä eh, tietyissä hankalissa asioissa minä ja kollega Ertuk, me tulemme kyllä puuttumaan näihin vaikeisiin seikkoihin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Kumutsakos. Mr. Ertug. Kiitoksia sitten Ertug on seuraava. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitokset äh, kollega. Mielelläni otan osan tätä vaikeaa tehtävää. Haluaisin aloittaa kiittämällä komissiota niistä papereista, joita he ovat meille toimittaneet. Tässä on paljon lupaavia asioita. Minäkin haluaisin aloittaa tällaisesta yleisestä tavallaan lähtökohdassa sitä, millaisena me haluamme tätä politiikkaa katsoa. Meillähän on ollut, mobiliteetti on kasvanut huomattavasti 7 prosentilla ja sillä on luonnollisesti sekä ekologisia, sosiaalisia että taloudellisia kustannuksia. Liikennealalla meidän täytyy vähentää liikenteen päästöjä, joka vastaa noin 25 prosenttia koko EU:ssa. Sen vuoksi meidän on ponnisteltava enemmän kuin aiemmin. Meillä eh, esimerkiksi öljyn hinnat nousevat koko ajan ja me näemme, että sisämarkkinat integroituvat yhä enemmän. Ennen kuin käsittelen sisältöä vielä enemmän, muutamia lukuja. Meillä on 4,5 miljoonaa kilometriä eh, teitä 212 000 ja raiteita. Ja sen lisäksi meillä on myös paljon vesireittejä. Miksi sanon tänään? Siksi, että me, meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme täydellisen ja integroidun eurooppalaisen liikenneverkon niin, että kaikki alueet Euroopan unionissa ovat liitettynä tähän. Sitten ottaisin vielä jäsenvaltioista esiin yhden asian. Jäsenvaltioiden pitäisi olla enemmän, ajatella eurooppalaisemmin ja vähemmän kansalaisesti, kansallisesti. Sen lisäksi, miten kollega Komotsakis ihan oikein sanoi, mitä minä tuen, ensinnäkin se, että meillä on tällainen kahden tason lähtökohta, että on tämä ydinverkko ja sitten tämä yleisverkko. Tästä olemme yhtä mieltä, että me haluamme sen näin. Me olemme myös sitä mieltä, että tässä täytyy toimia asetuksen kautta eikä direktiivin kautta. Sen vuoksi, että se ei helpota asiaa. Tämä täytyy olla sitova. Ja sitten tämä periaate use it or lose it, sitä minä myös tuen. Sitten meillä on yksi asia, joka on erityisen tärkeä. Komission ehdotus ja sen metodiikka nimittäin. Tätä metodiikkaa me, me tuemme kyllä, mutta sen täytyy olla objektiivinen ja, ja, ja johdonmukainen. Tuen ja minun ryhmäni tukee komission lähtökohtaa siitä, että erityisesti painotetaan multimodaalisuutta ja että sen täytyy olla etualalla. Ja että täytyy voida nämä pullonkaulat ohittaa niin, että puuttuvat yhteydet saataisiin hoidettua unionissa. Ja että me toimimme sen mukaan, että rajat ylittävät yhteydet tulevaisuudessa ovat paremmat kuin tänä päivänä. Kollega Kommot Sakos ihan oikeutetusti otti esiin ne keskustelut, mitä meitä, mitkä meitä odottavat tulevina kuukausina. Hän puhui jo metodiikasta. Se on tärkeää. Ja yhteiskeskustelussa me olemme voineet todeta, että tarvitsemme enemmän avoimuutta ja tarvitsemme myös enemmän informaatiota. Tämä ei koske ainoastaan meitä, vaan kaikkia meidän kollegoitamme täällä Euroopan parlamentissa, mutta myös kansallisissa parlamenteissa. Kansallisten parlamenttien kollegoiden täytyy tästä myös äänestää. Ja sen vuoksi me kaikki tarvitsemme enemmän informaatiota ja avoimuutta. Meidän täytyy myös miettiä sitä, millä tavalla me haluamme toimia infrastruktuurivaatimusten suhteen. Me olemme ottaneet paperilla ne esiin, millä tavalla ja minkälaisia teknisiä vaatimuksia meillä on, koska se on myös tärkeää koko lainsäädännölle. Toinen asia, mistä meidän täytyy keskustella, on tämä ydinverkko lentolennäkko ja rahtiliikenne käytävät, ne eivät ole toteutuneet. Sen vuoksi on tärkeää, että se työ, mitä me noin kaksi vuotta sitten teimme, joka oli oikeata ja tärkeää, että me nyt saamme myös nämä rahti raideliikenne tiet käyttöön. Sen lisäksi meidän täytyy selventää, mikä tulee olemaan koordinaattoreiden tehtävä ja miten nämä käytävät saadaan toimimaan ja, miten, ja millä tavalla. Tästä täytyy erityisesti puhua varsinkin kansallisissa parlamenteissa, koskapa niillähän luonnollisesti on myös subsidiariteettiepäilyjä, pelkäävät, että Eurooppa ottaa tässä liikaa toimivaltuuksia itselleen. Sen vuoksi meidän täytyy tässä hyvin selkeästi selittää ja toimia avoimesti. Silloin voimme välttää näitä väärinkäsityksiä, joita ikävä kyllä on tapahtunut. Sen lisäksi meidän täytyisi puhua siitä, millä tavalla me haluamme käsitellä näitä uusia projekteja, joita selkeästi tulee eri alueilta – ja siinä myös sitä, millä tavalla nämä uudet projektit tulevat vaikuttamaan siihen metodiikkaan, mitä komissio on ehdottanut. Myös tämä on asia, joka meitä tulee vielä puhuttamaan. Ja sitten vielä kaikkein ehkäpä tärkein lähtökohta on rahoitus. Hyvät kollegat, meillä on sellainen erityinen tilanne nyt, että Connecting Europe Facilityn kollegoiden kanssa teemme yhteistyötä, olemme jo käynnistäneetkin sen, ja meidän täytyy puhua rahoituksesta sen vuoksi, että komission ehdotuksessa ehdotetaan 31,7 miljardia euroa ja 10 miljardia tulisi kohesiorahastosta. Ja ymmärrän, että kollegamme niin kutsutuissa klassisissa kohesiomaissa varmastikin suhtautuvat epäilen tähän ja myös nämä epäilyt meidän täytyy hälventää. Meidän täytyy saada Euroopan parlamentissa yhteinen ja vahva kanta niin, että voimme sitten vahvalla tavalla myös sitten neuvotella neuvoston kanssa uskon, että tulevina viikkoina ja kuukausina me tulemme puhumaan vielä paljon näistä yksityiskohdista. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle, ensinnäkin Bilbao. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että yleisesti ottaen suhtaudumme hyvin myönteisesti komission ehdotuksen arviointiin useastakin syystä. Ensinnäkin asiakirjassa yksilöidään ja ratka- tarjotaan ratkaisuja useisiin ongelmiin, jotka juontuvat vuodelta 80, siis luvulta Meillä ei välttämättä ole vielä yhteyksiä jäsenvaltioiden välillä. Olemassa olevien yhteyksien laatu vaihtelee, meillä on erilaisia normeja, vaatimuksia, eri liikennepalveluille. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei vielä ole ratkaistu. Joten olen kyllä yhtä mieltä yleistavoitteen kanssa ja olen myös teknisten yksityiskohtienkin kanssa yhtä mieltä, joiden avulla komissio pyrkii tätä fragmentoitumista ratkaisemaan. Me tarvitsemme ja kattavan, avoimen rakenteen pitää pitää huoli siitä, että multimodaliteetti on mukana ja että ähm, ymmärretään, kuinka tärkeitä nämä yhteydet ovat. Meidän täytyy rakentaa yhteinen eurooppalainen lähestymistapamme, jota kaikkien tulisi myös noudattaa. Kolmanneksi täytyy parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, jotta koordinaatio erilaisten hankkeiden ähm, koordinointi olisi helpompaa. Tulisi ottaa myös huomioon erilaiset alueelliset ja paikalliset eroavaisuudet alueiden välillä, koska nimenomaan alueellisella tasolla näitä hankkeita täytyy täytäntöön panna. Olen yhtä mieltä esittelijöiden kanssa siitä, että meidän täytyy ajatella asiaa asetuksen näkökulmasta. Meidän täytyy asettaa prioriteetteja ja painopisteitä, aivan kuten asiakirjassa sanotaankin, mutta täytyy myös ponnistella, jotta voidaan määrittää, että minkälaisia indikaattoreita tai kriteerejä tulemme käyttämään tulosten arvioimiseksi. Kaikki tämä johtaa meidät taas rahoituskysymykseen. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Ismail sanoi. Eli että meidän täytyy tehdä yhteistyötä tämän äh, Euroopan verkostoa koskevan asiakirjan äh, kanssa, koska sieltähän nämä rahoitusnäkymät tulevat tästä verkkojen Eurooppa-asiakirjasta. Eli täytyy asettaa selkeitä tavoitteita ja pohtia, miten ne rahoitetaan. Yksi avainkysymyksistä, joka täytyy varmistaa, on se, että kaikille on selvää se, mitä tällainen globaali verkosto tarkoittaa. Tällainen kahtalainen lähestymistapa on aika hyvä. Tällä tavalla voidaan hyvin viedä asiaa eteenpäin. Johtopäätös. Mielestäni Euroopan kilpailukyky on riippuvainen siitä, miten me kykenemme investoimaan taitoihimme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy investoida infrastruktuureihin. Meidän täytyy tulla kilpailukykyisemmiksi, koska muuten saatamme joutua toisenkin kriisin uhriksi. Ja kun me kehittelemme infrastruktuureita, niin sen avulla pystymme toimimaan toimijana maailman näyttämällä. <clears throat> Uhkat eivät koske yhtä tai toista jäsenvaltiota. Ne tulevat ulkopuolelta ja nimenomaan tällaisen infrastruktuurin avulla uhkiin voidaan vastata. Minulla on muutama kysymys komissiolle. Ensinnäkin, tiedän, että tästä on jo aiemminkin puhuttu, mutta mikä rooli koordinaattoreilla teidän mielestänne on annetaanko niille enemmän toimivaltoja näiden hankkeiden valvonnassa, vai mitä? Ja toiseksi, minkälaisia uhkia ja riskejä näette liittyvän itse jäsenvaltioihin, jos ne hyväksyvät ehdotuksen sellaisenaan? Koska tämä saattaa hyvinkin johtaa siihen, että yksittäiset jäsenvaltiot menettävät omia resurssejaan. Ja saattaa käydä niin, että tulevatkin projektit ovat vaarassa. <laughs> yes. uh, thank you, President, e-, even if I'm sitting on... Kiitoksia puheenjohtaja, vaikka uh, istunkin täällä äärivasemmistossa tänään. <laughs> Niin, vihreässä, vihreässähän tässä nyt ollaan. Kiitoksia joka tapauksessa. Yleisesti ottaen ECRn kanta uh, No se liittyy hieman näihin. Tässä on liikaa kansallisia intressejä vielä, mutta kenties hyvä kompromissi löydetään komission ehdotuksen osalta tartun näihin tähdellisimpiin seikkoihin. On äärimmäisen tärkeää pitää tämä asetuksena eikä muuttaa tätä päätökseksi, koska siinä tapauksessa tämä jää myös oikeudellisesti sitovaksi yrityksille. Ja tässä voi tehdä näitä hankkeitakin. Toinen seikka, joka on tärkeä, on koordinaattoreiden rooli. Meidän täytyy miettiä tässä parlamenttina, haluammeko me nähdä kehitystä tällä alalla käytävien osalta. Jos haluamme, niin meidän täytyy parantaa koordinaattoreiden työkapasiteettia. Tässä tapauksessa voidaan sitten sanoa, että tässä ei ole tällainen kaksi tasoa lähestymistapa, vaan kolme tasoa lähestymistapa. Tässä on kattava metodi, koordinaattorit ja sitten nämä käytävät. Ja tämä on mielestäni oikea lähestymistapa. Tärkeää myöskin on uusille jäsenvaltioille, vaikka tämä tietysti on hyvin ristiriitaistakin, kohesiorahastojen ja Connecting Europe fasiliteettien ottaminen mukaan ra- käytävien rahoitukseen, mutta tämä on ainoa tapa, jolla voidaan tehdä jotain. Muussa tapauksessa mitään hankkeita ei seuraavissa rahoitusnäkymissä olisi mukana. Samalla minulla on myös merkittäviä huolenaiheita. Jos meille nyt kerrotaan, mitä neuvoston työryhmissä tapahtuu, niin nähdään selvää kehityskulkua. Siellä yritetään tässä tämä käytävä käsite ottaa pois ja puhua koordinoidusta hankkeista. Tämä on eri asia kuin mitä komissio meille ehdottaa. Tämä minua huolestuttaa ja eritoten omalla alueellani Baltian maassa ja kun tarkastellaan sitä, mitä nyt tässä tapahtuu, kysymys ei ole pelkästään siitä, että käytävät muutetaan koordinoiduksi hankkeeksi, vaan yrityksenä on myös ottaa mukaan ydinverkostohankkeiden, yritetään laajentaa niihin muihin, niitä muihin hankkeisiin. Ja tässä tapauksessa me emme kyllä sitten seuraa artiklaa 7 ja sen ajatusta – siitä, että pitää saada selvää eurooppalaista lisäarvoa liikenteen kehityksellä. Tässä on jopa yritetty ottaa mukaan joitakin maita, joita vielä ei ole katettu, mutta otettaisiin ne naapurimaina mukaan. Meillä nykyisessä luodoksessa ei ole sellaisia maita mukana kuin Venäjä. Kenties tässä nyt kompromissi voidaan löytää, mutta toivoisin, että tämä kompromissi olisi sellainen, että sitä ei tehtäisi sillä tapaa kuin nyt on yleisesti nähty Venäjän rautateiden osalta. Jos mietitään, millaisena he näkevät yhteistyön Connecting Europe Facilityn kanssa – niin tässähän nähtiin tällaisia valtavia itä-länsi luotijuna verkostoja joilla jäsenvaltioiden pääkaupungit itä- ja Länsi-Euroopasta yhdistetään Moskovaan ja Pietariin. Näemmekö me nyt samaa? Jos, me, jos tämä menee siihen suuntaan, mitä nyt on nähty, niin sitten voidaan palata tähän näyttelyssä esitettyyn karttaan tai sitten mennä toiseen suuntaan. Tässä on kysymys nyt seuraavien vu- seitsemän vuoden osalta veronmaksajien rahoista ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Meidän täytyy eurooppalaisten veronmaksajien varoja käyttää Euroopan intressien puolustamiseksi niin, että täällä liikenne politiikka olisi vahvempaa eikä heikompaa. Tämä on meidän suurin huolenaiheemme. Mr. Kramer, sorry Michael, should have been you before. Niin, Kraam seuraavaksi. Äh, der Kommissionsentwurf ist hervor... Komission äh, paperi on erinomainen kuvaus ongelmista, mutta äh, analyysi on huono. Jos 20 vuotta on tehty työtä eikä mitään oikeastaan ole saavutettu, meillä on valtava tilkkupeitto, jossa on paljon aukkoja. Koko Euroopan projekti on kaatunut ja analyysi puuttuu. Luonnollisesti kaikki riippuu rahasta. Mutta ehkäpä nyt on kuitenkin väärin lähteä miettimään vain näitä suuria linjoja Pariisi, Bratislava. Jäsenvaltiot näkevät tämän ja ajattelevat, aha, ok, siellä on tuo miljardi tai kaksi miljardia Euroopan rahaa, otetaanpa se itsellemme. Berliin Nürnberg, joka rakennettiin silloin, kun Saksa oli vielä omillaan, samoin kuin Stuttgart-Urm. Sillä ei ole mitään tekemistä eh, Euroopan kanssa, mutta rajat ylittävät eh, matkat sitten Freiburg ja Kolmar. Edellisessä eh, sodassa saksalaiset räjäyttivät tämän junasillan ja sitä ei ole vieläkään rakennettu takaisin. Ja esimerkiksi Berliinistä Schlesian aikaisemmin meni kaksi ja puoli tuntia, nyt sinne menee kuusi tuntia sen vuoksi, että verkkoa ei ole sähköistetty. Ja sitten kuitenkin samalla me uneksimme Brennerin solan tunnelista ja niin edelleen ja niin edelleen tällaista suurista projekteista, joka käytetään paljon rahaa. Ja tämäkään luonnos ei tule muuttamaan tätä tilannetta. Meidän täytyy analysoida paremmin sen vuoksi meillä on tämä äh, äh, uusi ajatus tästä. Tässä puhutaan siitä, että esimerkiksi äh, päästöjä on vähennettävä, liikenne on noussut 30 prosentilla. Eli siis se liikenne tavallaan tuhoaa kaiken sen, mitä teollisuus vähentää omia päästöjänsä. Voin kertoa teille Saksasta. Vuodesta 1994 kun tehtiin rautatieuudistus. 40 miljardia euroa on käytetty junaliikenteeseen. Ja kuitenkin ihmisten määrä on vähentynyt. Me investoimme miljardeja, jotta vähennämme tavallaan matkustajamääriä ja sitten samanaikaisesti lyhyissä lyhyt, lyhyet matkat, siellä matkustajien määrät ovat kasvaneet ja sen vuoksi meidän tulisi asettaa prioriteetit uudelleen. Nämä prioriteetit puuttuvat tästä. Jos lähdetään siitä, että että Freiburgista esimerkiksi Ranskan rajalle. Se ei ole kansallisesti kovinkaan mielenkiintoista rakentaa tällaista reittiä. Jos me haluamme eurooppalaiset verkot, niin meidän täytyy kuitenkin luonnollisesti priorisoida tällaisia pätkiä. Eikä silloin riitä vain tällainen yhteisrahoitus ja sen nostaminen 20-30 prosenttiin, vaan tässä nyt on nimenomaan eurooppalaista lisäarvoa ja siihen meidän tulee investoida enemmän. Nämä 30 kilometriä siellä rajan ympärillä, ne yhteisrahoitetaan, jos me yhteisrahoitetaan vaikka 60 prosentilla, niin sillä tavalla me saamme enemmän eurooppalaista lisäarvoa. Koska tällä tulee sitä lisäarvoa, kun ne ovat myös paikallisesti, kansallisesti tärkeitä. Sitten vielä hieman melusta, ihan lyhykäisesti. Jos me emme onnistu asettamaan prioriteetteja toisella tavalla, niin me jälleen kerran epäonnistumme ja seitsemän, kahdeksan vuoden kuluttua me voimme todeta, että myös kolmas TEN-jakso ei ole tuottanut mitään. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik poznámek. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutama kommentti. kollegani Baltian maasta näkee tässä erityisesti pohjois-etelä-ulottuvuuden, mutta Tsekin tasavallassa meille myös tämä itä-länsi-ulottuvuus on erittäin tärkeä. Esimerkiksi tässä nyt saksalaiset haluaisivat Dresdenin luoti junat. No, nämä junat saattavat mennä Sirkan, äh, tämä saattavat mennä Saksan ohi. Intermodallisuutta ei oteta tässä riittävästi huomioon. Benelux-maissa, Pohjois-Ranskassa ja Reinillä. Siellä on paljon vesireittejä, mutta sitten kun mennään idemmäksi Viiniin ja Tonavan alueella, alueelle, niin siellä ei enää olekaan niin paljon vesireittejä. Näyttäisi siltä, että me emme oikein välitä kuin kovinkaan paljon Tonavan käytöstä vesireittinä. Ja kun tarkastellaan näitä luotijunia, niin e, ei tämä järjestelmä näytä kovinkaan järkevältä. Meillä on kaksi reittiä Berliinistä itään ja toinen reitti kulkee Münchenin kautta ja kenties päättyy sitten Budapestiin, mutta siinä välissä on tällainen musta aukko, eli Tsekin tasavalta. Jos nyt näihin kriteereihin suhtaudutaan vakavasti, eli suurkaupungit ja pääkaupungit yhdistetään, niin meidän täytyy aina nämä intermodaaliset käytävät pitää mielessämme. Meillä ei pidä olla tällaisia erillisiä reittejä infrastruktuurien rahoittamiseen. Meillä on TENTEet ja Connecting Europe Facility, mutta ei pelkästään näitä. Meillä on myös alueellista yhteistyötä. Alueellinen yhteistyö on aivan tähdellistä. Eri toten, kun ajatellaan infrastruktuuria, joka ei kuulu TEN-T-hankkeeseen, se ei ole mukana näissä suurissa käytävissä, mutta tämä tämäkin perusrakenne. Nämä perusrakenteet ovat erittäin tärkeitä. Ne varmistavat rajoilla tämän yhteen toimivuuden. Tämä on erittäin tärkeää, kun mietitään, onko Eurooppa hyvässä yhteyksessä toisin vai ei. Kiitoksia. 14 puhujaa vielä listalla. Muistuttaisin teitä siitä, että meillä tulee olemaan myös muita keskustelumahdollisuuksia asiasta ja ehkäpä jopa kuulemistilaisuus joten annan kaksi minuuttia per nenä ja pyydän, että olette kurinalaisia. Minä kyllä ymmärrän sen, että parlamentissa on järjestelmä, äh, jonka myötä vielä vaikka kaikki on jo sanottu, niin kaikki eivät ole sitä sanoneet, mutta yrittäkää nyt välttää kiusausta toistaa se, mitä kolleganne on jo sanonut. Joten kaksi minuuttia per nenä. Ensinnäkin edustaja Gross, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Aihe on monimutkainen ja ajankohta on huono. Ja kokemukset eh, menneisyydestä eivät kuitenkaan ihan niin pessimistisiä ole kuin kollega Kramer sanoi, mutta eivät toki kuitenkaan positiivisetkaan. En kuitenkaan olisi niin negatiivinen. Me antaisimme silloin liikaa argumentteja neuvostolle poistaa rahoitus teneiltä ja sanoa, että liikenne ei tarvitse näitä rahoja. Jos, jos eivät aikaisemmin kyenneet tätä käyttää, niin miksi nyt osaisivat käyttää? Joten menneisyyden heikkoudet täytyisi todellakin ottaa nyt itselleen ja ensinnäkin meidän täytyy tehdä se yhdessä SEFin kanssa. Meidän täytyy ottaa luvut mukaan ja kolme, meidän tulisi keskittyä, rajoittua muutamaan keskipisteeseen. Minä uskon, että Tätä kautta voimme päästä eteenpäin, mutta en minä usko, että kuitenkaan liikenneneuvosto lähtee automaattisesti mukaan. Sen lisäksi meidän täytyy ottaa mukaan myös ympäristön näkökulmat ja liikenteeseen investointi on asia, joka on käynnistettävä yhdessä, koska se on tällainen kaksinkertainen investointi. Meidän täytyy ylipuhua vakuuttaa nyt kollegamme siitä, että ei tätä rahaa oteta keneltäkään pois, vaan se investoidaan kestävään liikkuvuuteen, kestävään talouteen ja se tulee olemaan kaikkien alueiden hyväksi. Ja jos me otamme ehdollisuuden periaatteen ja subsidiarisuuden luonnollisestikin, mutta jos äh, käytämme oikealla tavalla tätä ehdollisuutta, niin silloin me emme toista näitä älyttömyyksiä menneisyydestä, eli että annetaan rahaa ilman, että tarkistamme, mitä sillä tehdään, ja että tarkistamme, että siinä on eurooppalainen lisäarvo. Sen vuoksi minun ehdotukseni, herra johtaja, meidän ryhmämme nimissä on, että pitäkäämme nämä teemat yhdessä, olkaamme konkreettisia, ja eikä, emmekä, eikä meidän tule antaa käsistämme pois sitä, mitä komissio tässä on meille tarjonnut. Me tiedämme, mitä on tapahtunut menneisyydessä ja minä uskon, että meillä on konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla me voimme toimia ilman, että me kuitenkaan lähdemme ottamaan liian yksityiskohtaisesti tätä esiin. Ja tiedän, että tämä ei tule olemaan viimeinen keskustelu, mutta meidän täytyy olla johdonmukaisia. Mr. Al-Kadrawi, can you... Seuraavaksi Alcatraja, voitteko pitäytyä kahdessa minuutissa? Kiitos. Um... Puheenjohtaja, meidän täytyy päästä eroon tästä tilkkupeitosta, jonka TENTE tänä päivänä muodostaa ja päästä kokonaisuuteen. On selvää, että investointi liikenteeseen investointien kautta suoraan ja myös se epäsuoraan epäsuorat investoinnit voivat olla mukana ratkaisemassa tätä talouskriisiä. Me olemme tässä nyt käynnistämässä projekteja, jonka täytyy johtaa todellisiin tuloksiin. Metodologiasta täällä on jo puhuttu. Se on ensimmäinen askel, jossa meidän parlamenttina täytyy saada aikaan selkeyttä. Ja meidän täytyisi järjestää tästä kuulemistilaisuus niin, että ymmärrämme tämän selkeämmin ja että voimme eh, myöhemmin eh, välttää sen, että tehdään valtava määrä tarkistuksia. Sen vuoksi olisi hyvä, että me järjestäisimme kuulemisen. Meidän täytyy olla tietoisia myös siitä, että konfrontti konfrontaatio jäsenvaltioiden kanssa tulee olemaan aikamoinen, nimenomaan liittyen ehdollisuuteen. Meidän täytyy rajata hieman liikkumisvaraamme ikävä kyllä, niin että me saamme aikaan projekteja, joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja ehdollisuutta esimerkiksi rahallisuudessa, mitä projekteja me rahoitamme ja että projektit ovat teknisesti interoperabilisia koko Euroopassa. Ei ole järkeä rahoittaa jotain, mikä ei toimi. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että meidän täytyy vakuuttaa myös kansalliset parlamentit, joten vetoankin siihen, että meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme käydä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa niin, että he ovat tässä mukana. Ja sitten vielä lopuksi, joka on hyvin tärkeää myös näille eh, muille raporteille, esimerkiksi Connecting European Facility, se paketti, väline, paketti, mikä meillä on, millä tavalla me voimme investoida. Ilman rahaa emme pääse mihinkään ja sen vuoksi meillä täytyy olla jonkinnäköinen strategia tässä valiokunnassa ja koko eh, valiokunna, äh, parlamentissa ja valiokunnassa siitä, miten me saamme tämän 31,7 miljardia Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten debakke. Kaksi minuuttia. Yrittäkää. Kaksi. Eivät onnistuneet teitä ennen. Thank you well, voorzitter. Eh, natuurlijk ook onze... Kiitos. Meidän ryhmämme on iloinen tästä ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt. Minä haluaisin tehdä muutaman huomion. Minusta on erittäin tärkeää, että tämä parlamentti antaa signaalin siitä, että me lähdemme eurooppalaisesta perspektiivistä. Meille tulee hankalat keskustelut neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa, mutta on tärkeää, että me parlamentin jäseninä otamme mukaan tämän eurooppalaisen perspektiivin kaikkiin ehdotuksiimme. Koko tämä tilkku, täkki, tilkkupeitto ei ole kestävä ja se myös vahingoittaa meidän talouttamme. Siitä sitten toinen asia. Jäsenvaltioilla on luonnollisesti itsellään taloudellinen kriisi ja senkin vuoksi on erittäin tärkeää, että teemme hyvin läheistä yhteistyötä Connecting Europe Facilityn kanssa niin, että me voimme olla luovia ja siinä, että ei käytetä ainoastaan julkista rahaa, vaan pyritään, saada, pyritään saamaan mukaan myös yksityistä rahoitusta. Se on välttämätöntä niin, että me saisimme hyvän investointistrategian tulevaisuuteen. Sitten on pienempiäkin asioita jotka ovat hyvin tärkeitä. Esimerkiksi se, että tarkastellaan, millä tavalla me luomme nämä projektit, mutta siitä myöhemmin. Mr. short on time. Mrs. Sitten Lichtenberger, kaksi minuuttia teillekin. Ja herzlichen Dank. Äh, Kiitos. Muutama lisähuomio Minusta tässä on hyvin fataalisesti fiksoiduttu tällaisiin suuriin projekteihin, jotka ovat hyvin pitkän aikavälin projekteja, jotka voivat olla hyvin hankalia varsinkin nyt talousongelmissa. Esimerkiksi Itävallassa mietitään tietyistä projekteista luopumisesta sen vuoksi, että se ei ole taloudellisesti mahdollista. Tämä koskee varsinkin sitten sellaisia jäsenvaltioita, joilla on todellisia taloudellisia ongelmia esimerkiksi valtion velkojen takia. Jos nyt lähdetään rahoittamaan koko tätä pakettia, niin siinä on minusta suuri vaara se, että ehkäpä rakennetaan hienoja reittejä, jotka otetaan käyttöön sitten meidän kuolemamme jälkeen. Mutta Tämä näkee, oli nyt kysymys Itävallasta, Kreikasta, Saksasta, eli äh, reittejä, joita rakennetaan, äh, uusia reittejä, joita rakennetaan, niin niissä äh, ei ole kovinkaan paljon edes liikennettä. Ja sen vuoksi minun iskulauseni onkin, että täytyy nyt tehdä se, mikä on tehtävissä – ja vaikkakin olisi kysymys ihan pienistä parannuksista ö, olemassa oleviin teihin tai pieniä uusia, jotka eivät vaadi niin paljon rahaa, mutta jotka välittömästi parantavat liikenneinfrastruktuuria, ne ovat hyviä, koska tämä fiksoituminen näihin isoihin projekteihin, siinä on vaaransa. Siinä esimerkiksi täytyy rajoittaa meidän liikkumavaraamme. Jos puhuu ihmisten kanssa, ja katsoo, millä tavalla toimitaan, niin näkee, että millä tavalla tämä periaate toimii. Ympäristönäkökulmat ja se, miten ihmisten huolet tavallaan vain ohitetaan, eikä sitten edes välttämättä paranneta koko verkkoa, vaan tehdään vain suurta projektia. Sitten vielä yksi asia. Näen lisääntyvästi, että tämä multimodaalisuus, joka minulle on tärkeä, että niitä tavallaan käytetään tekosyynä maanteiden infrastruktuurin rakentamiselle. Tällaista suuntausta minä en tue. Mr. Van Dalen. Sitten Van Dalen. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitos eh, puheenjohtaja. Tämä asia tulee nyt olemaan suuri eh, testi ja koetinkivi meille itsellemme tässä valiokunnassa koska kuulen nyt jo, kuinka täällä ryhdytään eh, puhumaan oman maan tärkeistä yhteyksistä. Siinähän on kysymys nyt siitä, että meidän täytyy päästä eroon tästä tilkkutäkistä ja päästä tällaiseen ydinverkkoon, eikä lähteä puhumaan Freiburgin ja, Kolmarin välillä. Ei meidän Tällaisia pitää lähteä rakentamaan. Kysymys on siitä, että me valitsemme todelliset eh, yhteykset, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, jossa rahti ja matkustajat siirtyvät eh, paikasta toiseen. Eli tämä on nyt testi meidän omalle valiokunnallemme ja meidän jäsenillemme. Ja lopuksi vielä sisällöstä eh, liikaa satamia komission ehdotus on muuten ihan hyvä, mutta minun mielestäni näitä merisatamia pitää vähentää. Ei ainakaan niihin pidä mitään eurooppalaista rahaa laittaa. Mitä tulee sitten sisävesiliikenteeseen, olen iloinen, että se saa nyt enemmän mielenkiintoa. Sisävesiliikenteen kohdalta tulen esittämään vielä paljon asioita. Olen iloinen, että se on otettu mukaan, että se saa enemmän mielenkiintoa osakseen. Kiitoksia. Sitten Kanchan. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Kaksi minuuttia tämän asian käsittelyyn on kyllä aika vähän. Oli, toivoisin, että olisi muitakin mahdollisuuksia puhua tästä. No, nopeasti menen itse asiaan. Äh, mielestäni komissio on tehnyt hyvää työtä ja mielestäni se, on, ei ole pistänyt mitään toive, toivomuslistaa ähm, paperille, vaan kyllä minä haluaisin tässä ähm, rauhoittaa Krameria. Ei varmasti tätä Messinan siltahanketta enää ole, eikä edes Brenneron äh, siltaakaan, tai ei niihin ainakaan tässä keskitytä. keskitytä. Ähm, pari huomiota, tärkeää sellaista, jotka liittyvät metodologiaan. Ähm, mielestäni komissio jo lokakuussa puhui tästä asiasta, puhui siitä, mitä tämä ydinverkosto oikein tarkoittaa TNT-verkostoista puhuttaessa. Mielestäni tässä on ehkä ollut väärinkäsityksiä. Joku on puhunut tässä kolmannestakin ohjelmoinnin tasosta, mutta tämä on erittäin tärkeä, itse asiassa erittäin tärkeä asia hallinnon kannalta. On tärkeää, että hallintoa vahvistetaan niin, että hallinto, hallinto voi nopeuttaa asioita ja taata sen, että tuloksia syntyy. Ja ihan lopuksi puheenjohtaja, haluaisin puhua painopisteiden määrittelystä. Näitä määrittelmiä täytyy tehdä myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Mielestäni on hyvä, että puhutaan tulevaisuudesta, mutta nyt olemme jo siinä tilaisuudessa, että emme voi odottaa. Meidän täytyy tässä vaiheessa jo tietää, mitkä painopisteet ovat. Ajatellaan vaikkapa, että millä tavalla näitä bond, projektibondeja viedään eteenpäin ja muita talousasioita viedään eteenpäin, niin kyllä meidän näissäkin asioissa täytyy toimia nopeasti. Me kaikki tiedämme, että ei kaikkia voi tietenkään toteuttaa samaan aikaan. Täytyy tietysti muistaa, että on kriisi, mutta täytyy kuitenkin lähteä toteuttamaan näitä äh, hankkeita välittömästi ja nimenomaan prioriteettijärjestyksessä. Kiitoksia Antonio. Voin vakuuttaa sinulle, että tästä asiasta tullaan keskustelemaan seuraavan puolivuotiskauden aikana moneenkin otteeseen, joten tästä tullaan järjestämään jopa kuulemistilaisuus. Lightfreed, olkaa hyvä. Herr, Präsident. Ich werde versuchen, äh, Ihren Ratschlag nicht erst zu wiederholen. Niin, nyt olla toistamatta sitä, mitä on jo sanottu. Ja haluaisin aloittaa yhdestä kollegasta, joka täällä puhui kollega zielestä. Ei kai hän nyt äh, ole äh, äärivasemmistoa, ei keskeltä sieltä tai jostain, no tuolta eh, edistystä kuitenkin Niin. Ehkä minä saan kymmenen sekuntia enemmän, kun tässä tuli tätä mölyä tänne väliin. No niin, konkreettisesti näistä teneistä. Tärkeintä on, olen samaa mieltä kollega Kramerin kanssa siitä, että teneillä täytyy luoda eurooppalaista lisäarvoa. Jos me olemme eh, epä, tai se mistä me emme ole samaa mieltä, niin liittyy tähän eh, lähiliikenteeseen ja kaukoliikenteeseen kaukoliikenne ja rahtiliikenne erityisesti raiteilla, sillä olisi eurooppalainen lisäarvo. Täällä puhutaan siitä, että rahtiliikenne täytyy siirtää maanteilta raiteille. Tämä raskas liikenne täytyy siirtää raiteille ja minä uskon, että se tehtävä olisi Euroopan unionin niin, että tehdään tällaiset, luodaan tällaiset hyvät, pitkät, kestävät Äh, raitio, äh, rautatieyhteydet rahdille, nimenomaan luotijunilla. Ja minä, minusta komission ehdotus ei ole niin huono. Tietenkin yksityiskohdista voidaan aina puhua, mutta nämä pitkät pohjois-etelä-yhteydet ovat mielestäni ihan hyvät. Ne ovat äh, myös yhteyksiä, jotka ovat rajat ylittäviä. Se on minulle tärkeää. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että TENien ei pitäisi olla ainoastaan kansallisten projektien edistämistä, vaan niiden pitäisi aina olla monikansallisia, rajat ylittäviä. Ja eihän ole mitään järkeä siitä, että tehdään eh, hienoja suunnitelmia ja sitten ei löydy rahoitusta, kun jäsenvaltiot eivät lähde mukaan. Joten meidän täytyy tässä löytää tällainen kultainen keskitie. Mr. Tremosa, two minutes, please. Mulsi. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ihan minuutin vain käytän tässä lisätäkseni, että hyvät kollegat, Euroopan tarvitsee päästä jälleen talouden kasvun tielle. Tätä varten tässä saattaa tulla etelän ja pohjoisen välillä Euroopassa eroavaisuutta, joten korostaisin sitä, että meidän täytyy korostaa tätä eurooppalaisen lisäarvon kriteeriä, kun valitaan niitä asioita, joista täällä keskustellaan. Ja myös kustannushyötyanalyysi on tärkeässä asemassa. Kiitoksia. Sitten Durand. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan pikaisesti vain. Ymmärrän kyllä tämän kahden tason metodin logiikan, jota komissio ehdotti ja jota kollegat ovat kommentoineet haluaisin kuitenkin kiinnittää komission huomion tiettyyn, tiettyyn anomaliaan kaupunkien valinnassa. Ei tässä ole kyse välttämättä pikkuriikkisistä kaupungeista, vaan sellaisista kaupungeista, joilla on todella lisäarvoa, jotka, joilla on merkitystä. Esimerkiksi Liege, Liege se on, se on yhteydessä kolmanteen, kol, kolmen, kolmanneksi tärkeimpään ähm, satamaan ja äh, myös tärkeään lentokenttään. Ja se on varsinainen äh, maanteiden risteymäpaikka. Äh, se on myös ja Reinjoen kanssa tärkeissä yhteyksissä. Ja mielestäni on erittäin tärkeää ottaa myös tämä itä-länsi rautatielinja mukaan niin, että saadaan yhteys Kölnin toisaalta ja sitten toisaalta Vallonion. Nämä ovat tällaisia erittäin tärkeitä eurooppalaisia akseleita. Kiitos. Thank you very much, Miss... Kiitoksia sitten Pirkker. Vorsitzender, eh, ich unterstütze die Idee, die von der Kommission gekommen ist, klar. Minä tuen komission ehdotusta tästä lisäarvosta siltä osin, että tässä yritetään hoitaa eurooppalaisesti organisoitua ja koordinoitua yhteistä tällaista verkkoa eri käytävien kautta. Meillä on hyviä esi- esimerkkejä Itämerestä, Adrianmereen käytävä ja sitä kautta tällaiset pitkän välimatkan kuljetukset ovat helpottuneet. Ja pyytäisin, että esittelijät miettisivät myös sitä, että ne esteet, joita meillä tässä nyt on olemassa, että ne saataisiin poistettua nimenomaan sillä tavalla, että yhdellä ja samalla veturilla voisi ajaa alusta loppuun asti niin, että voitaisiin välttää nämä tällaiset eri sähköjärjestelmät, turvajärjestelmät ynnä muut. Toisekseen infrastruktuuriprojektit ovat, projektit ovat äh, vaikeita toteuttaa, varsinkin jos ne ovat hyvin suuria. Sen vuoksi meidän täytyisi miettiä, että siellä missä Euroopan äh, unioni tuottaa enemmän kuormitusta näiden ydinverkkojen kautta, että Euroopan unioni silloin hoitaa nämä niin kutsutut turvatoimenpiteet, äh, esimerkiksi melusuojan, ja että unioni sen rahoittaa niin, että kansalaiset hyö, hyväksyisivät nämä projektit paremmin. Ja neljänneksi ähm, täytyy huolehtia siitä, että Euroopan unionin koordinaattori huolehtii siitä, että äh, rahat, joita annetaan, ne menevät todellakin niihin projekteihin, mihinkä ne on äh, osoitettu, niin että alusta loppuun äh, yksi hoitaja valvoo ja sitä kautta voimme parantaa luotta, luot, luottavuutta. Gracias, presidente. Si, yo... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ja onnitella tästä näkemyksestä. Tässä jätetään syrjään nämä naapuru, naapurivaltioiden välinäiset, keskinä, väliset keskinäiset eri mielisyydet ja ennen kaikkea tässä pullonkaulujen voittamiseksi halutaan eurooppalaista toimintaa. Haluaisin tässä nyt vielä kommentoida. Ymmärtääkseni teillä oli tässä toivena ottaa mukaan käytävät No, nämä ovat sellaisia asioita, joista pitää keskustella. Haluaisin kuunnella myös, mikä on komission näkemys tässä, kun se on luonut kaksi erillistä asetusta, joissa molemmissa on mukana tällainen karttasetti. Ja tässä toisessa on tämä käytävä osuus. Mikä on ollut komission näkemysten takana tässä? Komissio on halunnut ilmeisesti identifioida, minne ponnistelut täytyy tässä keskittää. Aivan kuten tekin, herra Sakos. No, tässä hyväksytte tämän metodologian, mutta minun mielestäni meidän pitäisi keskustella siitä vielä, vaikka yleisesti ottaen olemme siitä, sitä tukeneet, mutta siinä on sellaisia seikkoja, joista vielä pitäisi hieman keskustella, joita pitäisi työstää. Artikla 59, siinä otetaan esille myöhästymiset ja rangaistaanko niistä vai ei. Meidän täytyy ainakin tätä selventää on sellaisia jäsenvaltioita, joilla tulee olemaan viivästyksiä, viivästysongelmia. Sitten tämä periaate use it or lose it keskivälin tarkastelussa tätä on käsitelty. Tämä on perustavanlaatuisen tärkeä asia. Ja sitten täytyy miettiä, mistä puhutaan, kun puhutaan määräaikojen joustavuudesta – ja sitten johdanto-osassa, johdanto-osissa asetuksessa puhutaan näistä eri tuotteista, kauppatavaroista. No, ei tällä haluta blokata jotakin näistä käytävistä niin kuin aikaisemmin. Sitten haluaisin vielä kysyä, mitä tehdään näille siirrettylle päätäntävallalle. Joissakin hankkeissa ei ja infrastruktuurien osalta ei voida enää mennä taaksepäin. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette näistä. Ja komissiolta vielä kysyisin, mitä tapahtuu näissä suuntaviivoissa eri verkostoille? Ja dank u wel, voorzitter. Ik wil ook... Kiitos, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kaikkien kanssa siitä, kun he kiittävät komissiota siitä, että sen esitys on hyvä pohja tälle käsittelylle. Ja että komissio on nyt selkeästi kuunnellut sitä, mitä parlamentti on aikaisemmin sanonut. Yksi tärkeä asia on se, että me olemme vaatineet moottoriteiden varrelle turvallisia parkkipaikkoja ja se on nyt otettu hyvin tähän mukaan. Tässä on kysymys sen verkosta, joka tulee olla multimodaalinen. Ja jos katson näitä ehdotuksia, Connecting Europe Facility erityisesti, niin siitä minusta kuitenkin puuttuu se, että he, siinä ei ole keskitytty tarpeeksi sisävesiliikenteeseen. Siinä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Meillähän oli ohjelma, mutta kaikkea ei ole toimeenpantu ja sen vuoksi nyt olisi hyvä mahdollisuus antaa Connecting Europe Facilitiesissä tilaa sisävesiliikenteelle. Toisekseen sitten äh, tämä interkonnektiivisuus äh, ja satamat äh, ovat hyvin tärkeitä. Ja minusta, jos on kysymys esimerkiksi sisämaan satamista, niin täytyisi olla velvollisuus, että sisävesisatamat liitetään rautateihin, mutta rautateillä ei ole vastaavanlaista velvollisuutta. Kyllä nyt molemmille osapuolilla täytyy olla tämä velvollisuus. Samoin kun on kysymys näistä sisäsatamista, ei ole täysin selvää, mitkä satamat kuuluvat tähän komprehensiiviseen verkkoon ja tulevatko, onko sisäsatamia, jotka kuuluvat tähän ydinverkkoon. Minusta tuntuu, että näin ei ole, jos katson tätä liitettä kaksi, mutta haluaisin pyytää, että ne otettaisiin mukaan. Jos katsotaan TNT-budjettia viimeisen viiden vuoden aikana vuoteen 2013, niin se on 0,3 prosenttia siitä budjetista on mennyt sisävesiliikennesatamille. Joten potentiaalia on paljon ja pyytäisin, että kiinnittäisitte tähän enemmän huomiota. Kiitos. Mrs. Sanalova, two minutes, please. Sanalova, kaksi minuuttia. Děkuji. E, dovolte mi, abych i já se vyjádřila tady k několika. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida muutamia jo esittelijöiden esittämiä kommentteja. Minäkin tuen sitä, että kehitetään ydinverkkoa ja TNT-verkkoa. Ja olen yhtä mieltä siitä, mitä on sanottu rajat ylittävistä yhteyksistä, mutta meidän tulisi määrittää paremmin tavoitteet ja kriteerit. Mitä asetukseen tulee siis TNT-asetukseen ja siihen metodologian, jota on käytetty, niin siihen liittyy monia kysymyksiä alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat näitä kysymyksiä esittäneet. Ei niitä pitäisi yleen katsoa. Kyllähän alueiden ja kuntienkin täytyy nämä asiat hyväksyä. Mitä tulee metodologiaan, missä määrin metodologia heijastelee rajat ylittäviä elementtejä ja toisaalta jäsenvaltion välisiä sosiaalisia ja kulttuurisia tilanteita – ja miten esimerkiksi tsekki tullaan yhdistämään, ei paitsi Saksaan, myös Slovakiaan? Ja miten, voidaan, miten määritellään suuret kaupungit? Euroopan unionin lisäarvo tulisi määrittää paremmin, koska sehän liittyy eräseen toiseen tärkeään määritelmään, nimittäin yhteistyö yhteisen edun mukaisten hankkeiden määritelmään. Viittaisin pariin muuhun hankkeeseen, joita uusissa jäsenvaltioissa valmistellaan. Meillä on ongelmia, koska meillä, meillä puuttuu kokemusta tällaisten hankkeiden valmistelusta. Nämä, näitä uusia jäsenvaltioita ei pitäisi pakottaa kuulemaan, konsultoimaan kalliita konsulttifirmoja – koska se aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia. Mitä sitten tähän käytä tai menetä käsitteeseen? Ehkäpä jäsenvaltioita voitaisiin korostaa tämän mm, periaatteen myötä niin, että ne saisivat aikaan laadukkaita hankkeita, jotka olisivat yhteisrahoituskelpoisia. Ja sitten rajat ylittävät hankkeet. Mielestäni koordinaattoreiden roolia tulisi vahvistaa. Näiden tulisi vähentää hallintoa ja byrokratiaa. Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan totta, että meidän täytyy varmistaa tällä metodologialla se, että voidaan yhteyksien puutteet poistaa ja parantaa jäsenvaltioiden välisiä yhteyksiä. Samoin täytyy saada aikaiseksi multimoraalisia yhteyksiä. Minä tuen sitä, että vesiliikenneyhteyksiä kehitetään. Tämä on tärkeää TNT-hankkeessakin. Samoin satamien väliset yhteydet ovat tärkeitä, mutta tässä täytyy ottaa huomioon Itä-Euroopan maat. Siellä täytyy myös investoida hyvin paljon maantieliikenneinfrastruktuuriin. Siellä on valtaisasti eroja maantieliikenteen laadussa ja infrastruktuurissa verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Mitä tulee tämän asetuksen käyttämään metodologiaan? Minulle se kyllä passaa, mutta avoimuuden varmistamiseksi meidän täytyy varmistaa se, että metrologia on mukana asetuksen tekstissä. Liitteessä kolme on mukana naapurimaiden kartat. Jos on vain yksi yhteys piste kahden jäsenvaltion välillä, se on kovin väh- kahden valtion välillä se on kovin vähän. Esimerkiksi Romania ja Ukrainan välillä on vain yksi yhteyspiste. Tässä tarvitaan erilaisia yhteyspisteitä, ei vain yhtä ainokaista. on hyvin tärkeää nyt esittää tähän asetusehdotukseen tarkistuksia. Jos puhumme esimerkiksi laajasta verkostosta 2050 mennessä tai ydinverkosta 2030 mennessä on äärimmäisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot Euroopan unionissa ovat vahvasti edustettuina tällä kartalla. on alueita, joissa täytyy olla hyvät yhteydet. Esimerkiksi Romanian lähellä täytyy luoda niin Moldovaan kuin Ukrainaankin hyvät yhteydet rajat ylittävästi. Kiitoksia. Sitten vielä minä sanon pari sanaa. Niin, ehkä tulisi rohkaista yhteisesittelijöitä. Samalla kun olemme puhuneet TEN-verkostoista ja tarpeesta saada eurooppalaista lisäarvoa, niin tähän keskusteluun on tullut tällainen ostoslistamentaliteetti. No, tätä minä odottelinkin, koska muistan, kun 90-luvulla ää, käsiteltiin TEN-verkkoja, olin silloinkin täällä. Tuolloin komissio ää, esitti karttoja, ja heti kun jäsenelle esitti kartan, niin jäsen alkoi piirrellä siihen viivoja. No enpä tiedä, oliko tämä metodologia hyvä, että edelleenkin laaditaan karttoja. Muistuttaisin jäseniä siitä, että me muistamme nyt TEN-T-verkoista, ja TEN-sanassa keskimmäinen kirjain on E. Se tarkoittaa eurooppalaista. Se ei tarkoita kansallista verkkoa. Se tarkoittaa eurooppalaista verkkoa. Ja sen vuoksi tämä eurooppalainen lisäarvo, niin sen täytyy tietty olla kaikkein tärkein prioriteettimme. Jos jäsenvaltiot haluavat rakentaa teitä tai rautateitä tai avata erilaisia sisävesireittejä, niin minä olen hyvin tyytyväinen heidän puolestaan, jos he niin tekevät käyttämällä omia resurssejaan. Mutta jos käyttävät eurooppalaisia rahoja, niin silloin näiden hankkeiden täytyy jollain tavalla mallata Euroopan unionin prioriteettien kanssa, ei ainoastaan jäsenvaltion prioriteettien kanssa. Ja mielestäni taistomme tulee koitumaan siitä, että emme taistele tällä keskenämme, koska kai me olemme yhtä mieltä siitä, että olemme, menoa, me, olemme menossa oikeaan suuntaan. Olisi tietysti ollut kiva, jos olisimme tehneet Xlle näin tai Yle näin, tai jos vaikka ottaisimme, poistaisimme tämän tsekin, tämän mustan aukon, jota Jan väittää tsekin tasavallaksi, näin ei välttämättä minusta ole. Mutta tässä me tiedämme suurin piirtein, mihin olemme menossa ja mitä haluamme tehdä keskenämme, mutta varsinainen taisto tapahtuu ministerineuvostossa. Minulla ei ole kahta kysymystäkään siitä, eikä mitään illuusioita. Ismailin ja Kumutsakussin täytyy kyllä tehdä kovasti työtä kun ajatellaan, miten kova, se ty, kova työ on TEN-T-verkkojen parissa, niin ajatellaanpa, mitä ajalla Centerin ja toisen kollegan työ on tässä verkkojen Eurooppa-fasiliteetin yhteydessä. Koheesiovaltiot ovat jo jonossa minun oveni ulkopuolella sanoo, että me varastamme heidän rahojaan. Ja tästä näemme, miten suuri, suuren mittakaavan tehtävästä meillä nyt on edessämme, kun meidän parlamenttina täytyy tehdä, saavuttaa sitä, mitä me haluamme tenteeltä saada. Toivotaan sekä verkkojen Eurooppa-esittelijöille että TNT-esittelijöille paljon onnea ja kärsivällisyyttä, koska kärsivällisyyttäkin tarvitsette, jotta saatte aikaan sen, mitä parlamentti haluaa saada aikaan mutta toivottavasti me kaikki voimme seistä esittelijöidemme takana ja meille tulisi lopulta hyvä parlamentin kanta. Uskoakseni herra Pakei on edustajana komissiosta. Yleensä hän puhuu TEN-verkoista. Olkaa hyvä. Ja jättäkää mielellään minulle vielä vähän aikaa ennen kuin kokous päättyy. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli ensimmäinen valiokunnan jäsenten välinen keskustelu, joten kommenttini ei varmaan taidu kovin pitkiä olla. Komissiolle esitettiin muutama kysymys. Mieluummin vastaisin niihin kirjallisesti, mutta olen hyvin iloinen siitä, että olen voinut käydä tätä, kuunnella tätä ensimmäistä keskustelua ja kiitän esittelijöiden ja varjoesittelijöiden jo tekemästä työstä. Tämä osoittaa, että tämä ehdotus, jonka olemme tehneet, se on oikein hyvin ymmärretty. Tässä luodaan eurooppalaista infrastruktuuripolitiikkaa ja se on sisämarkkinoiden selkärankana, multimodaalinen sisämarkkinoiden selkäranka. Selkäranka rakente, rakenne, jolla luodaan yhtenäinen eurooppalainen liikennealue. Siinä tarvitaan sitoumusta jäsenvaltioilta ja EUn instituutioilta ja me tarvitsemme myös keskittymistä tiettyihin rajoitettuihin prioriteetteihin lähtien liikkeelle olemassa olevista infrastruktuureista ja niiden optimaalisesta käytöstä. Tämä on komission ehdotuksen henki. Olen varma siitä, että TRAN-valiokunta ja parlamentti vielä auttavat meitä parantamaan yhteispäätösmenettelyn aikana tätä ehdotusta. Komissio tietysti on täysin käytettävissänne tässä kuulemistilaisuudessa, jonka yhteisesittelijät Tokkuus aikovat järjestää. Nämä kolme aihetta, jotka valittiin, metodologia, käytävät ja ydinverkostot, nämä ovat todella tämän ehdotuksen avainkysymyksiäkin ja niistä voidaan käydä lisäkeskustelua, jos te haluatte komissiolta lisätietoa, mielellämme niitä toimittamme. Me tulemme tekemään läheistä yhteistyötä esittelijöiden ja valiokunnan kanssa tulevina kuukausina, jolloin tullaan käymään vaikeita keskusteluja, ei niinkään niin kuin täällä sanottiin, täällä vaan eri ö, instituutioiden välillä. Tässä tarvitaan vahvaa sitoumusta EU-toimielimiltä ja aina tätä ei ole helppo saada aikaiseksi ihan kaikissa toimielimissä. Kiitos. Kiitoksia. Georgios, haluatteko sinä vetää lankoja yhteen, sitten saa puheenvuoron. Uh, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, kaikkia niitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän keskusteluun, jota tänään, tänään olemme käyneet. Kiitän myös toista esittelijää. Täällä kuultiin monia kiintoisia kantoja, jotka tulemme ottamaan huomioon tulevassa työssämme ja minä toivon, että tämä yhteistyömme tulee olevaan luonteeltaan jatkuvaa. Ja yhdessä toisen esittelijän kanssa tulen kyllä ylläpitämään hyvää yhteistyötä. Minulle esitettiin suoraan muutamia kysymyksiä, joten ehkäpä voin lyhyesti niihin vastata, erityisesti ajalla senderille. Mutta tuleehan meille muitakin mahdollisuuksia vielä keskustella yhdessä esimerkiksi tästä Connecting Europe, eli verkkojen Eurooppa-välineestä. Ja tokihan me voimme myös keskustella äh, esittelijöiden kanssa, CF-esittelijöiden kanssa, tästä verkkojen Eurooppa-esittelijöiden kanssa, myös komission kanssa asiasta voidaan keskustella. Viittaisin äh, takarajoihin joku puhui takarajoista ja siitä, kuinka joustavia voimme tässä suhteessa olla ja mitä joustavuus tässä mielessä ylipäänsä tarkoittaa. No henkilökohtaisesti ja islam on samaa mieltä. Meillä ei ole mitään suurempia ongelmia tämän vuoden 2050 takarajan suhteen. Jotkut ovat kuitenkin pyytäneet vielä suurempaa joustavuutta aikataulun suhteen. No suurin, suurimmaksi osaksi, kun puhutaan joustavuudesta, niin vedotaan siihen, että luonnoksessa puhutaan vuoden 2030 väliraportista, eli meillä on siihen saakka aikaa puuttua ongelmiin, heikkouksiin. Eli itse asiassa 2023 kolme on tässä merkittävä päivämäärä. Uskon, että siihen mennessä meillä on kyllä riittävästi aikaa käsitellä ongelmia, puuttua niihin. Mutta niille, jotka sanoivat, että aikataulutus olisi ongelma, niin sanoisin, että vuonna 2023 meillä on mahdollisuus tarkastella asioita. Sitten tämä use it or lose it, eli men, käytä tai menetä periaate. kun meidän täytyy täytäntöönpanna tätä suurta kuljetus- ja liikennehanketta, ja täytyy ottaa huomioon uusien markkinoiden kehkeytyminen, niin, ja jos me haluamme kaiken saavuttaa, niin meidän täytyy olla hyvin tiukkoja rahoituksen suhteen ja myös rahoituksen täytäntöön tot- toteuttamisen suhteen. Ja siksipä tässä on kyse use it or lose it periaatteesta. Kä- tai menetä. Jos me emme käytä rahaa, ja katso, miten pitkälle sitä voimme käyttää, niin menetämme sen. Siis, jos käytämme rahaa, niin sitä meille myös annetaan. Jos tämä rahoitus jätetään käyttämättä ensimmäisenä vuosina, niin tulee olemaan vielä mahdollisuus korjata tilanne ja pyytää rahaa uudestaan takaisin. Tätä mahdollisuutta toki aina voidaan käyttää. Jos me pidämme tämän mielessämme, niin kyllä tämä varmasti on ihan realistinen vastaus siihen ongelmaan, joka liittyy rahan menettämiseen. Entäpä sitten käytävät? hän tai käytävien, käytäviä jo niiden luonteen vuoksi täytyy käsitellä suuntaviivoissa. ja niitä tulee käsitellä vähemmän tässä verkkojen Eurooppa-fasiliteetissa. Mielestäni meidän tulisi tehokkaammin analysoida, mitä nämä käytävät ovat, miten niitä käytetään, ja tämä kaikki täytyy sisällyttää suuntaviivoihin. Mutta en nyt tässä halua tietenkään pistää kapulaa rattaaseen, en halua aiheuttaa hämmennystä verkkojen Eurooppa-ihmisten suuntaan. Aina voimme keskustella asioista enemmänkin. Joten tässä paljon oikeastaan kaikki, mitä tällä haavaa halusin sanoa. Kyllä meillä vielä on onneksi aikaa ja meillä on mahdollisuuksia käydä vielä keskustelua äh, tulevinakin kuukausina. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Ertug. Zunächst von meiner Seite besten Dank an die Kollegen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Haluaisin vielä painottaa, että on ratkaisevaa, että me Euroopan parlamenttina, että meillä on vahva kanta neuvoston suuntaan toistaisin, että me parlamentissa varmastikin löydämme vielä ratkaisun, se on ihan mahdollista, kiista kohdat eh, tulevat olemaan nimenomaan neuvoston kanssa, ei parlamentin kollegoiden kanssa. Haluaisin kuitenkin vielä ottaa esiin sen, koska sitä ei ole vielä otettu esiin koko keskustelussa, millä tavalla komission ehdotus eh, on tehty. Meidän ei tule unohtaa, meidän täytyy aina muistaa se myös kansallisissa keskusteluissa. Eli että tämä on ollut tällainen konsultointivaihe. Tässä on kahden vuoden konsultointivaihe, jossa jäsenvaltiot ovat olleet mukana eri eh, yhdistelmissä ja ovat eh, olleet eh, mukana tätä hyväksymässä. Joten minusta ministerineuvoston täytyy muistaa tämä myös. Mutta haluaisin ottaa vielä kolme asiaa esiin ja vastata myös kollega Ajala Senderin kysymykseen. Yksi, mitä tulee delegoituihin säädöksiin, puhuinkin siitä jo, meidän täytyy keskustella siitä, voiko ja miten toimitaan projektien suhteen, millä tavalla, minkälaista metodiikkaa käytetään ja kuinka ja samoin tässä täytyy ottaa huomioon nämä delegoidut säännökset. Meidän täytyy olla yhtä mieltä ainakin siitä, että ei voi olla mahdollista, että parlamentti jätetään ulkopuolella. Menettely tavoissa. Meidän täytyy toimia enemmänkin lainsäädännön kautta mieluummin kuin delegoitujen säädösten sitten tärkeää eh, on eh, myös nämä käytävät ja käytäväplatformit eh, Ajala Senderin kanssa. Minä en vastustaisi välttämättä sitä, että virasto tässä saisi hieman enemmän toimivaltuuksia niin, että tavoitteet saavutettaisiin nopeammin. Sitten vielä informaat, informaatio, velvollisuus ja avoimuus komissiolla, sen haluaisin tuoda vielä esiin. Ja pyytäisin, että emme odota toukokuun kuulemiseen asti, että me saamme informaatiota. Meillä siihen toukokuuhun on vielä paljon aikaa. Ja varmastikin tässä tulee vielä kaiken näköisiä ideoita esiin, jotka eivät välttämättä ole kovin hyviä. Sitten vielä metodiikasta. Se täytyy ennen tätä kuulemista selvittää, mitä tähän metodiikkaan kuuluu. Toinen tärkeä asia, joka liittyy sekä neuvostoon että niihin kollegoihin, jotka jotka ovat puhuneet rahoituksesta, joka otetaan kohesion rahoituksesta. On erittäin tärkeää tuoda esiin tämä rahoitus, koska monet eh, asiat eivät vielä ole selkeä, Mikä tämä jyysit on lyysit periaate tarkoittaa yksityiskohtaisesti? Menettävätkö jäsenvaltiot tämän rahan vai jos se menettävät, mitä niiden täytyy tehdä, jotta ne eivät menetä sitä? Nämä ovat kaikki asioita, jotka kiinnostavat kollegoita ja auttavat äh, myös hyvin paljon tähän äh, hyväksyntään kansallisissa parlamenteissa. Ja sitten vielä toinen tärkeä asia ovat äh, nämä käytävät ja käytäväplatformit. Vielä ei ole täysin selvää, mikä rooli koordinaattoreilla tulee olemaan, mikä tehtävä niillä tulee olemaan. Artikloissa kohtuullisen selkeästi se on määritelty, mutta se voisi olla vieläkin selkeämpää niin että saadaan enemmän informaatiota ja avoimuutta. Mutta multa osin olen tyytyväinen ja kiitän vielä kerran kollegoita myös kriittisistä näkemyksistä. Ja tulevina kuukausina ja viikkoina keskustelemme tästä vielä moneen kertaan. Thank you all. Haluan kiittää teitä kaikkia, myös jäseniä, kurinalaisuudesta. Me pysymme aikataulussa. Toistan, että tämä on vasta pitkän, pitkän keskustelun alku. Ja varmasti kuutisen kuukautta menee ennen kuin pääsemme äänestämään tässä valiokunnassa. Kiitän vielä kertaalleen teitä kaikkia tästä keskustelusta ja muistuttaisin teitä vain siitä, että kello yhdeksän huomisaamuna äänestämme Taylorin mietinnöstä, joten muistakaa äänestyskorttinne. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia kuukalle.